No niin, esittäisin, että aloittelemme kokoustamme. Hyvää huomentapäivää. Al momento que la señora Ayala... Rouva, kunhan Ajala Sender nyt on lopetellut, kiitos. No niin, esitän, että aloitamme kokouksemme ensinnäkin puheenjohtajan puolesta – hän on omassa maassaan, omassa jäsenvaltiossaan. Iltapäivällä hänen pitäisi kyllä tulla tänne, mutta tällä hetkellä minulla ei ole vielä siitäkään täyttä varmuutta, mutta tästä kerron kyllä sitten kokouksen aikana. Tervetuloa virkamiehetkin neuvostosta, komissiosta, tilintarkastustuomistuomien jäsenet ja avustajat ja poliittisen ryhmien ja sihteeristön väkikin. Teille on toimitettu viime kokouksemme pöytäkirjatkin 17. marraskuulta 2011. Jos ei niihin ei tule huomioita, ne on hyväksytty eikö vain. Siis ellei päivän loppuun mennessä tule huomioita. No niin, Kiinnittäisin huomiota nyt joihinkin seikkoihin. Ensinnäkin kielistä. Meillä on ihan riittävästi kieliä tarjolla ajatellen kokousta ja kokouksemme lähetetään myös verkossa. Ja kun mikrofonin valitsette, niin minäkin jo tässä rehdyin että kun mikrofonin valitsette, niin ottakaa se, joka on teidän vasemmalla puolellanne. No niin, mennäänpä sitten ensimmäiseen kohtaan esityslistalla. Nimittäin meidän valiokuntamme valtuuskunnan matka Unkariin viisi vuotta liittymisen jälkeen EUn määrärahojen toteuttaminen, valvonta- ja seurantakysymykset. Puheenvuoro saa tässä Rova Gressle, hän on tässä esittelijänä. Ja, dank. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minä olin ikään kuin valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa liikkeellä. Me saimme hyviä tuloksia aikaiseksi tämän matkan aikana ja on kyllä taas kerran havaittu, että on hyvä käydä paikan päällä keskustelemassa jäsenvaltion edustajien kanssa eri asioista. Unkari on muutoksen tiellä erityisesti julkisen sektorin osalta. Uusia kollegoja tapasimme. Heidän asiantuntemuksensa ei antanut hurraamisen aihetta. Ja kävi myöskin ilmi, että hallintoporrasta on muutettu kovalla kädellä – ja me esitimme huolenaiheemme sen suhteen, mitä tämä voisi tarkoittaa EU-varojen hallinnoinnin suhteen. Sanoimme aika lailla suorin sanakääntein, että me emme ole muutoksista kovinkaan tyytyväisiä. Me emme tietenkään halua puuttua kansallisiin menettelytapoihin, mutta yleensähän meillä on ollut kollegoja, joihin voisimme, olemme voineet olla yhteydessä – pidemmälläkin aikavälillä, ja tätä olemme korostaneet aina keskeisenä seikkana. Olipa kyse sitten virallisista tai epävirallisista yhteyksistä, ja varmaan kaikki kollegat ovat kanssani samaa mieltä, että tällaisia pysyviä kasvoja tarvitaan. Ja me olemme havainneet, että talouskriisikin on vaikuttanut Unkariin, mutta Unkari on tarttunut tähän haasteeseen, ja vierailun aikana kävi ilmi, että Unkari on jäsenvaltio, joka poliittisista syistä ja ongelmista johtuen joutuu taistelemaan melkoisten haasteiden keskellä, mutta vierailu oli menestyksekäs siitäkin syystä, että kyllähän Unkari pyrkii tekemään kaikkensa voidakseen osallistua näihin EU-ohjelmiin ja hallinnoimaan varojen käyttöä ammattimaisesti. Me keskustelimme tästä sisäisestä järjestelystä, eli millä tavalla varoja käytetään ja jaetaan. Me keskustelimme rakennerahastoon, maatalousrahastoon varojen käytöstä ja kävi ilmi, että Unkari, kuten useimmat jäsenvaltiot, eivät halua tehdä todellisia maatalousalan äh, muutoksia ja kun keskimäärän tilakoko on 2,5 hehtaaria, niin herää kysymys, että mihinkä suuntaan tässä nyt halutaankaan mennä ja mitä tulee suuriin projekteihin, niin niitä tarkastelemalla on käynyt ilmi, että metroprojektin osalta on ollut ongelmia, mutta kyllä tahtoa on löytynyt ongelmien kitkemiseksi. Lisäksi olemme keskustelleet yhteistyöstä Olafin kanssa ja nämä keskustelut osoittivat, että Olafia varten on perustettu yhteyspiste, mutta se ei ole aina tietoinen Olafin korviin kantautuneista kysymyksistä, joten näille AFKOS-pisteille pitäisi kyllä välittää viestiä tehokkaammin. Me olemme laatineet kattavan raportin ja kiitokset sihteeristölle tästä raportista ja sieltä löytyy liitteestä myöskin lukuisia suosituksia, jotka perustuvat tähän meidän vierailuumme Unkarissa. Ja mielestäni oli ihan oikea päätös käydä Unkarissa, vaikka Unkari ei olekaan niin sanottu keskeisin ongelmamaa, mutta ei voida sanoa, että olisi ollut virhe käydä Unkarissa, joka on uusi, niin sanottu uusi jäsenvaltio voidaan kylläkin sanoa, että Unkari on noudattanut olemassa olevia määräyksiä aika hyvin. Ja vielä kerran kiitokset kaikille, jotka ovat tehneet tästä vierailusta Unkarissa näin mielenkiintoisen. Kiitoksia. Merci. Kiitos Ingeborg. Onko jollain parlamentin jäsenellä? Est-ce que la commission veut dire un mot? Merci. Kiitos. Grazie, signor Presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja. valtuuskunnan matkan tuloksista. Voin sanoa, että me olemme aika paljon samaa mieltä komissiossakin arvioittemme kanssa. Unkarin kohdalla siellä on tehokasta hallintoa ja siellä on valtavia muutoksia ollut. Totta kai siinä on omat riskinsä, kuten komissio on usein ottanut esille. Kirjaamme tämän kuitenkin, että meillä on nyt siellä uusi organisaatio toiminnassa. Vaikuttaa, että se etenee hyvin tehokkaalla tavalla varojen käytössä. Unkari on maa, jossa on paljon keskittämistä tapahtunut. Myös hallinnointi valvonta- ja seurakuntakysymyksissäkin yhteisövarojen käytössä. Tämä liittyy kiinteästi kehitysministeriön toimintaan varsinkin. Tämä on siis hyvin tärkeää myös varsinkin rakennevarahojen käytössä. Täällä on otettu esille jotakin ongelmia. Niitä on yksilöity ja niihin on puututtu myös Unkarissa – Epäilemättä on hyvä ottaa esille myös se, että komissio on sitä mieltä, että tarjouskilpailut, julkiset hankinnat ovat ongelma-alue, joka edellyttää vielä toimia Unkarissa. Jos ajatellaan ensinnäkin lainsäädäntöä kansallisella tasolla ja sen saattamista yhteen yhteisölainsäädäntön kanssa – Siinä on kyllä saatu aika merkittävä edistystäkin. Ja siellä tarjouskilpailun menettelyt varmastikin kyllä noudattavat suurelta osin pääosassa tapauksia säännöstöä, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia. Mutta valtaenemmistön kohdalla noudatetaan aivan tarkkaan tarjouskilpailumääräyksiä. On kuitenkin pantu merkille, että on tiettyjä soveltamistapoja tai valintakriteereitä, jotka ovat liian rajoittavia, tai on olemassa myös tiettyjä poissulkemismenettelyjä, joita ei voida pitää välttämättä lainsäädäntömääräysten osalta suhteellisina. Tästä saattaa syntyä kilpailulle esteitä julkisissa hankinnoissa. Siksi jossakin tapauksissa on huomattu, että niin tehokkaasti yhteisövaroja ei olekaan käytetty. Esimerkiksi jos on ollut liiallisia kustannuksia joissakin investoinneissa, joita rakennerahastosta on yhteisrahoitettu. Sen lisäksi on hyvä tähdentää, että Unkari on maa, jossa käyttöaste on erittäin korkea rakennerahastoissa. Tulokset menevät yli keskiarvon, jos niitä verrataan muihin maihin, joissa myös rakennerahastoja käytetään. Unkari on myös maa, joka on hyvin innovatiivinen toimissaan eri aloilla. Tässä haluaisin ottaa esille varsinkin sen, mitä Unkarissa on tehty rahoitus tekniikassa. Ehkä Unkari on se maa, joka kaikkein eniten käyttää tätä välinettä hyvin laajassa mitassa. Ja siihen meni paljon aikaa toki ennen kuin se oli toimintakykyinen, mutta tuloksetkin ovat kyllä osoittautuneet, sanoisin, mielenkiintoisiksi. Vaikutus taloudelliseen toimintaan on, kuten tiedämme, paljon tärkeämpi ikään kuin vipuvaikutus on näillä välineillä ja siksi se on hyvin merkittävä ja hyvin näkyvää. Luonnollisesti olemme vasta alkuvaiheessa, mutta välineet kyllä vielä tarvitsevat hyvin pitkän täytäntöpanon vaiheen. Haluaisin kuitenkin ottaa esille, että se on myönteinen seikka. Toinen myönteinen seikka Unkarin kohdalla on se, että siellä on useita integroituja toimia, jotka liittyvät kaupunkiympäristöön tai maaseutuympäristöön tai kehityshankkeisiin. Siis on haluttu investoinnissa luoda tutkimuksessa, innovaatiossa synergiaa, myös kun on tuettu yrityksiä. Toisin sanoen Vaikkakin tässä on vielä varjojakin, niin pääosin kuitenkin yleiskuva on myönteinen. Onhan Unkari kuitenkin varmasti maa, joka käyttää tehokkaalla tavalla rakennerahaston varoja. Se on ainakin komission tekemä arvio. Merci, monsieur Orani. Vous êtes chef d'unité à la commission. Kiitoksia komissiolle myös näistä ylistävistä sanoista Unkarin osalta. Kollega, olkaa hyvä. Alkuun kiittäisin kollega Gressleä tästä kertomuksesta. Tämä on selkeä, hyvä teksti ja on hyvä käydä sellaisessa maassa, jota me emme pidä prioriteettimaana, koska jokaisella maalla pitäisi olla sellainen vaikutelma, että me olemme kiinnostuneet heistä ja katsoisimme, mitä heillä tehdään. Niin kuin komissiokin totesi, tästä käyttöasteesta, niin kyllä Unkarissa se on aika hyvä, mutta keskeisimmät ongelmat liittyvät sellaisiin seikkoihin, kuten kuka tekee mitä, millä tavalla yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä määritellään, eli näitä ongelmia löytyy muistakin maista. ATK-ongelmat ja muutkin ovat esillä olleet. Unkarin osalta voidaan sanoa, että hyvä asia on, että se kykenee oppimaan, niin kuin tekstissäkin sanotaan. Eli täällä viitataan niihin seikkoihin, joihin on saatu aikaisesti parannusta. Mutta me tiedämme, että on olemassa myöskin maita, jotka eivät vain kykene oppimaan, eivät sitten hyvällä eikä pahalla. Joten meidän täytyy muistaa sitten, kun jatkossa keskustelemme asiasta, niin tällaisetkin oppimattomuuden seikat pitäisi ottaa esille. Ja Puolahan on siitä, miten näitä EU-varoja voidaan käyttää ja Unkariikin siihen kykenee. Miksi Italia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta ja muut eivät kykene toimimaan samalla tavalla kuin Puola ja Unkari, joten tähän tulisi paneutua. Ja meidän pitäisi saada aikaiseksi sellainen järjestelmä, joka johtaa siihen, että ne maat, jotka jatkuvasti rikkovat määräyksiä, niin eivät sitten saisi maksuja jonkin, ai, jonkin aikaa. Tällaiset viestit ja kiitokset vielä kollega Gresslelle. Kovajala, sen kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen samaa mieltä. Tästä kiitämme Gressleä esittelystä ja suosituksista. Minä haluaisin vain esittää kaksi kysymystä liittyen vierailuun, mutta varsinkin ottaisin komissiolle varsinkin sen, mitä herra Hatsimarkkakis totesi, se on aika oleellista. Ellei nyt väärin muista, niin komissio, anteeksi, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa on otettu esille ongelmia Unkarissa kohesioraston kanssa varsinkin, vaikka jos ajatellaan, minä kyllä tämän ymmärrän, koska tämä on ollut keskeinen paino painopistealue myös niin, että pystytään käyttämään varoja ja täytäntöön panemaan. Se on ollut tärkeällä siellä, eikä se helppoa tietenkään ole kaikissa hallinnoissa, mutta Espanjassakin oli paljon uutta innovatiivista toimintaa. Jos ajatellaan tätä vierailua, niin mikä suhde sillä on siitä siihen, mitä tilintarkastustuomioistuin sanoo tuomaan kohdalla. Toiseksi liittyen näihin insinöörivälineisiin haluaisin kysyä komissiolta. Olen kyllä samaa mieltä siitä, että ne ovat saaneet paljon tukea niin, että näiden välineiden avulla voitaisiin saada myös yksityistä aloitetta mukaan ja investointia sitä myöden. Mutta haluaisin kysyä, millä aloilla tätä nyt työstetään, missä tätä rahoitusinsinöörivälineitä käytetään, mitkä ovat ne konkreettiset alat, joissa niitä käytetään ja minkälaisiin tuloksiin? Merci. Euh, Madame Yassana. Kiitoksia Rova Jalasander. Tilintarkastustuomioistuin, haluatko jotain sanoa tähän, mitä Jalasander totesi? Ei. Ei. Herra Fogan. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I too would like to... Uh... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää kollegoja tästä kertomuksesta. Erityisesti suositusosa on erinomainen. Kun kävin tekstin läpi, niin kiinnitin huomiota parin seikkaan. Ja niitä ei löydy taas suosituksista laisinkaan, kuten julkiset hankinnat. Kysyisinkin, Oletteko sitä mieltä, että siltä osin Unkarissa kaikki on kunnossa? Ja toinen asia liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Sivulla 11 löytyy siihen liittyvä maininta. Tekstin puolessa välissä viitataan järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja Unkarin rikoslainsäädännön muutos, joka astuu voimaan vuonna 2012. Ja ja tämä viimeinen virke on hiukan epäselvä ja kysyisin, että tuleeko tämä uusi laki todellakin muuttamaan tilannetta parempaan vai huonompaan suuntaan Unkarissa? Kiitoksia. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem przyłączyć się do tych podziękowań. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin haluaisin esittää kiitoksia kysymykseni valtuuskunnan jäsenille, jotka kävivät Unkarissa. Se oli juuri lomien alla ja useimmat olivat menneet jo lomille. Siinäkin oli lisäsyy kiittää valtuuskunnan jäseniä. Matkat ovat erittäin tärkeitä. On hyvä tästä eroon tällaisesta myytistä, että niin tuossa uusissa jäsenvaltioissa käytettäisi liian vähän varoja tai jotenkin huonommin kuin niin kutsutussa vanhoissa jäsenvaltioissa. Valitettavasti tällainen stereotypia on edelleen vallalla. Se koskee myös Unkaria. Olen nyt iloinen, kun voidaan panna valtuuskunnan matkan avullakin on päästy eroon tästä myytistä. Kiitos. Merci. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Minä haluaisin vielä palata jäsenen ominaisuudessa. Anteeksi, olkaa hyvä rouva. Thank you very much. Uh, just a few words. Ihan muutama sana vain vastatakseni kysymyksiin, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimen löydöksiin kohesio rahastovarojen käytössä ja myös julkisista hankinnoista sananen. Unkarin kohdalla olemme myös komission puolelta jo 2002 ISPA hankkeita auditoineet ja ISPassa, joka nyt on siis kohesiorahaston hankkeita, niin on todettu, että siinä ei välttämättä julkisen hankintojen, julkisen hankintojen määräyksiä ole täysin noudatettu. Me olemme puuttuneet siihen teemoittaan, mutta nyt on ainakin tapahtunut myönteinen muutos sikäli, että Unkarin viranomaiset ovat olleet halukkaita hyväksymään oikaisut, kun niitä olemme esittäneet komissiosta. Ja me olemme myös he ovat muuttaneet myös sääntöjä ja niiden soveltamista varsinkin. Budapestin vedenpuolustuslaitoksessa kävi valtuuskunta myös, ja se on hyvä esimerkki tästä. Sinne esitettiin oikaisuja komissiosta, ja ne myös Ukarin viranomaiset hyväksyivät sen jälkeen. Tämä liittyy tilintarkastustuomioistuimen hankkeisiin. Tämä auditoitiin myös jo 2007. Me siis komission puolella kyllä suoritamme auditointia julkisten hankintojen menettelyssä. Ja viime kuukausien aikanakin, ja kuten totesin, edelleen on joitakin ongelmakohtia, mutta selvää hyvää tahtoa on muuttaa menettelyjä ja soveltamista. Kiitos. Maybe some, I can add some data concerning the... Hiukan lisää infoa näihin rahoitusvälineiden vaikutuksiin liittyen. Viime viikon aikana olemme saaneet näitä tietoja käyttöömme ja Täältä löytyvät tiedot siitä, kuinka paljon näitä varoja on maksettu näille yrityksille, 5200 näitä varoja on maksettu yhteensä 232 miljoonaa yhteensä ja tässä täytyy ottaa ottaa huomioon tämä kokonaissumma, joka on suurultetaan 700 50 miljoonaa noin suurin piirtein. Eli yli 25 prosenttia on jo suoritettu ja tietenkin tässä on vielä työmaata edessä, mutta kuitenkin tätäkin voidaan pitää jo ihan hyvänä tuloksena, erityisesti kun katsotaan kuinka paljon aikaa on tämän välineen käyttöön otelle ollut käytettävissä. Ja erityisesti nämä mikrolainat ovat se väline, jota on eniten käytetty. Yrityspääomaa kaikkea, kaikenlaisia erilaisia välineitä Unkarissa on ollut käytettävissä ja tarkempiakin tietoja tarvittaessa on käytettävissä näistä eri tuloksista, joita on saavutettu. Kiitos. Ihan vain pyytäisin konkreettisempaa esitystä komissiolta. Siellä heidän edustajansa puhui vedenpuolustuslaitoksesta – nyt siitä on kyllä aikaa, olemme siellä muistaakseni käyneet, ja hän totesi, että Unkarin viranomaiset hyväksyivät komission esittämät oikaisut tämän kertomuksen 16 sivun mukaan Unkarilla olisi ehkä mahdollisuus korvata nämä summat tai sitten osoittaa ne joihinkin muihin hankkeisiin. Oliko oikeasuussa kyse tästä? Alors, le temps que la commission... No, tällä välin kun komissio miettii vastausta, niin minäkin haluaisin, ja näin komissio voi vastata myös siihen. Nimittäin suuri osa keskustelusta liittyy julkisiin kilpailuihin, hankintoihin. Saimme jonkinlaisen vastauksen, mutta kun ajatellaan näitä kaikkia asioita, joita tulee esille lehdistössäkin, niin monet yritykset Euroopassa ovat hämmästyneet sitä, että miten nyt sanoisin, se miten paikan päällä jokin hallinto toimii. Totta kai tarjousten myöntäminen, siinä oli myös joitakin oikaisuja, kuten totesitte, mutta se, että sopimuksia puretaan yksipuolisesti joskus. Mitä komissio on pystynyt tekemään näissä tilanteissa – joissa perusteetta yksipuoliset sopimus puretaan. Onko komissio pystynyt esittämään välitystä? Mikä tilanne on näissä sopimuksissa, jotka ovat tässä mukana? Siis näissä ikään kuin julkisissa sopimuksissa, voitteko tästä jotain kertoa? teillä jotain tietoja tästä on. Nimittäin tämä tyyppinen käyttäytyminen antaa vaikutelman siitä, että on kyse sisämarkkinoista, jotka eivät toimi hyvin. Tämä koskee varsinkin yrityksiä, jotka törmäävät tällaiseen käyttäytymiseen. Ei se ole hyvä. Mitä komissio on voinut tehdä? que je comprenne bien ma question, hein, monsieur, monsieur Ranien. C'est... niin, että tulee ymmärretyksi, ei ole kyse var, näistä rakennerahastoista, vaan enemmänkin on kyse julkisten hankintojen sääntöjen soveltamisesta. On aivan selvä, että Unkarin tilanteessakin on varjoalueita. Julkisten hankintojen määräysten soveltamisessa oli, otin niitä lyhyesti esillekin tässä jo viitaten muun muassa myös tarjouskilpailuun ja joidenkin kriteerien osalta on ollut kyse ei kovin suhteellisista hankkeista, on suljettu pois esimerkiksi osapuolia, joitakin yrityksiä, niin että on noudatettu lainsäädäntöä, jota ei voida pitää siis, sanottakoon, suhteellisena. On tavallaan kyse myös harmaasta alueesta, koska nämä menettelyt, ainakin juristimme sanovat, ovat sellaisia, joihin ei niin kuin laillisuuden tasolla, niihin ei voida puuttua. Nyt on kyse oikeudellisista kriteereistä, jotka voivat olla sellaisia, että ne käytännössä voi haitata myös markkinoiden toimintaa. Se on yksi juttu. Viittasitte erääseen toiseen tietoon, nimittäin että puretaan sitten jat- lopuksi sopimuksia. Tiedätte, että Komissiolla ei siinä ole minkäänlaista sanansijaa, ainakaan suoraan, varsinkaan rakennerahastoissa. Se koske enemmänkin sisämarkkinaosastoa. Me kuitenkin seuraamme tilannetta, että sillä on totta kai vaikutusta myös siihen, miten hyvin rahastojen varoja käytetään. Jossakin tapauksessa on puututtu ikään kuin välittäjänä, että on saatu aikaan osapuolten kesken sopimus. Nelosmetron kohdalla näin kävi, silloin siellä syntyi kiista, joka ei ehkä ollut ihan perusteltu. No, sitä voidaan kritikoida. Osapuolten kesken saatiin aika kuitenkin yhteisymmärrys. Tämä liittyy esimerkiksi Metro nelosen pyöriin ja niin edelleen, ja ne on saatu nyt kuntoon. Hanke on saatettu päätöksen, ja siinä olimme aika selvästi mukana, koska hankkeen toiminta joutui epävarmaan tilanteeseen tai olisi joutunut, jos sopimuksia ei olisi ennakoidulla tavalla toteutettu. Eh, donc, euh, nous avons... Eh, Eli meillä on kyllä tietoa ongelmista, jotka liittyvät näihin käytäntöihin. Me seuraamme tilannetta niissä tapauksissa, jossa tällä on vaikutusta varojen käyttöön, pyrimme puuttumaan. Anteeksi, jos nyt intään. Ymmärrän varsin hyvin, että meillä on eurooppalaisia rahastoja ja, ja siinä ei tapahtunut vahinko, koska teitte oikaisuin rahasto, siinä, kun sitä rahoitettiin. Mutta herra Ora, niin minun kysymykseni liittyy siihen, että käytetään julkisten hankintojen äh, määräyksiä, niitä ilmeisesti rikottu, ja kai komission vastuulla on ryhtyä sitten sopimusrikkomusmenettelyihin, jos ei ole noudatettu näitä määräyksiä. Olisi aivan normaali, että komissio ei toimisi eri tavalla eri valtioiden kohdalla, jos joku uh- noudattaa ja toinen ei. Ja jonkun jäsenvaltion kohdalla kuitenkin uhataan jopa sopimusrikkomusmenettelyllä. Ja sitten, jos on paikallista käytäntöä, joka johtaa siihen, että sopimuksen purkaminen ei vastaa sisämarkkinoiden toimintamääräyksiä, eikä komissio pitäisi toimia siinä tapauksessa. Halusin vain vakuutuksen siitä, että sisämarkkinamääräykset toimivat myös Unkarissa. Totta kai, kun komission tietoon tulee laittomuus, me toimimme. Minä halusin vain tähdentää sitä, että ne kysymykset, jotka te otitte esille, eivät välttämättä – kuulu niinkään laillisuuskysymyksiin minun käsitykseni mukaan, vaan ne kuuluvat enemmän oikeuskysymysten piiriin, niiden kiistämiseen. Kyse on enemmänkin lakien soveltamisesta. Minä sanoin, ei suhteellinen tässä. Siis siinä mielessä, että sisällön osalta voidaan asettaa kyseenalaiseksi päätös. Mutta vuoroisesti voi olla kyse täysin laillisesta toimesta. Se on siis, se on siis ongelma, jonka olemme ottaneet esille joissakin kysymyksissä. Emme pysty se laajuutta arvioimaan. On kyse harmasta alueesta, johon ei voi laillisuuskysymyksiin puuttua, kun on on kyse vain laista, joita ei voida pitää tehokkaina. Oui, la députée européenne Ayala Sander aimerait avoir une réponse à sa question. Il faudrait renouveler la question. Ilmeisesti kysymys täytyy esittää uudelleen vielä niin. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastasin tähän vedenpuhdistuslaitokseen Budapestissa. Siellä oli jo ongelma. No, ratkaisu on kyllä löytynyt, koska komissio esitti, että oli tarve tehdä oikaisuja. Unkarin hallitus hyväksyi ja konkreettisesti Unkarin viranomaiset ilmeisesti voivat ikään kuin siitä nämä varat muihin kohteisiin. Se on aivan normaalia normaalia käytäntöä, ainakin minun käsitykseni mukaan, tämän tyyppisissä tilanteissa, kun oikaisu on tehty, rahat voidaan osoittaa muihin painopisteisiin. Ymmärsinkö oikein nyt tämän? On this very question, indeed. No, nimenomaan tästä kysymyksestä. Komission esittämä oikaisu aikana oli 25 prosenttia isosta määrästä työsopimuksia Venäjän Itse hanke oli 250 miljoonan arvoinen yksi suurimpia hankkeita kohesiorahastossa Euroopassa. 25 prosenttia liittyisi neuvoteltuihin menettelyihin ja epäsäännönmukaisiin käyttöihin. Jos nyt oikein muistan, summa oli noin 40 miljoonaa. Olet aivan oikeassa, kyllä kun tilanne on se, että jäsenvaltio hyväksyy oikaisuun, he voivat käyttää vapautetut varat muihin tukikelpoisiin hankkeisiin, muihin osin tätä sopimusta. Jos eivät oikeusuja hyväksy, tehtäisiin sitten komission puolelta netto-oikaisu. Olette oikeassa. Eikö muita kysymyksiä? Eipä taida olla, niinpä Esittelemme voi päättää keskustelun. Das war jetzt doch eine schöne kleine Debatte, die gezeigt. No tämä mukava keskustelu osoitti, minkälaisia ongelmia valtiolla on, jota voidaan pitää kuitenkin aika lailla ongelmattomana maana. Ja niin kuin kollega Tsatsimarkaakin sanoi, ei ollut varmaankaan virhe käydä Unkarissa. Ja kyllä tiettyjä asioita täytyy vielä seurata tarkemmin. Toki tilannetta voidaan tulkita eri tavalla, onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Minun mielestäni se on puoliksi täynnä. Mutta kyllähän ongelmat ovat melkoisia ja monia ongelmia ei voitu oikeastaan selittää, kuten mitä tulee tähän vedenpuhdistamoon, niin kyllähän siellä tehdään vaikka mitä, mutta tätä lietettä ei ole sitten loppusijoitettu tai käsitelty ja sille ei löydetty mitään selitystä, joten komissio voisi kertoa meille, mitä jatkossa tehdään. Ja sitten tämä Jeremy-ohjelma, sehän on jatkuvasti tapetilla, eli mitä Unkarissa sen osalta tehdään, kuka siinä hallinnoinnista vastaan ja mitä tietoa saamme Unkarilta Jeremy-projektiin liittyen. Kyllä mielestäni kannattaisi sen verran uhrata aikaa, että katsoisimme näitä asioita tarkemmin ja me tiedämme, että monien muidenkin osalta tilanne on hankala ja komissiollakaan ei välttämättä tietoa ole hirveästi käytettävissä ja minun mielestäni kyllä jäsenvaltioilla on tiedotusvelvollisuus. Tilanne voi olla myöskin se, että komissio ei kerro meille mikä on tilanne tai sitten jäsenvaltiot eivät kerro komissiolle asian totuutta, mutta totuus selviää jossain vaiheessa. Ja kyllä sitten ryhdymme takuulla tuumasta toimeen. No saanen muistuttaa myöskin eräästä hyvin ongelmallisesta seikasta, nimittäin siitä, että mehän keskustelimme Unkarin kansallisten parlamentaarikkojen kanssa siitä, että miten he ovat reagoineet Unkarin tilintarkastustuomioistuimen raporttiin, ja he sanoivat, että työnjako on aika lailla olematonta, ja se taas johtaa siihen, että kukaan ei käsittele yhtään mitään. Ja niille viestinä, jotka luulevat, että kansalliset parlamentit voivat hoitaa kaikki ongelmat kuntoon, niin muistutettakoon heitä siitä, että Unkarin parlamentin taholta ei ole hirveästi apua odotettavissa, joten ehkäpä koordinaattoreiden keskuudessa meidän pitäisi pohtia sitä, että pitäisiköhän meidän perustaa tällaisten, tällaisten alueellisten pysyvien esittelijöiden pestit, jotka siis todellakin säännöllisesti tsekkaavat, mikä on paikan päällä tilanne. Koska kyllähän nämä ovat sen verran suuria ongelmia, että näihin tulisi paneutua. Mutta me teemme ponnekkaasti työtä ja olihan meillä seitsemän komissionkin virkamiestä paikan päällä, vaikkakin meidän valtuuskuntamme kokko oli 4 plus 1. Kyllähän me tiedämme, että komissiolla on väkeä enemmän kuin laki sallii käytössään, mutta onko pakko osoittaa se tällä tavalla? No, Puhemies, tukisin vain Greslen ajatusta niin, että parlamentissa on kyllä yksimielisyys myös kansallisten parlamenttien kanssa niin, että voitaisiin suunnitella, jos koordinaattorille vain sopii, että olisi jonkinlainen laajempi kokous, niin että mukana on teemoja, joita käsittelivät myös kansallisten parlamentin edustajat. Sitä on tehty muissakin valiokunnissa. Ehkäpä se tässäkin toimisi niin, että he saisivat paremman tiedon kaiken osalta. Minun mielestäni tämä esitys, nimittäin jos me haluamme pikkuhiljaa saada kansalliset tilintarkastustuomioistuimet mukaan tähän tarkastusketjuun, niin totta kai kansallisten parlamenttien kautta tämä voisi toimia myös. Mutta taloushan valvonnassakin mielestäni on aivan sopiva ajatus. Kiitos. Ajala Sandelle tästä tuesta tällä esityksellä. No niin, sitten voimme päättää tämän kohdan käsittelyn. Menemme kohtaan neljää, mutta ennen kuin menemme siihen, halusin toivottaa tervetulleeksi kansalaisvaltuuskunnan keskusylängöltä Ranskasta. He ovat täällä mielenkiinnolla kuunnelleet meidän kes- keskustelujamme minun vaalipiiristäni kyllä. No niin, vielä aploditkin. Kiitos. Hyvä, että kansalaiset voivat tämän mitä Yleensä täysistunnossakin aplodeerataan, mutta kiitos nyt näistäkin aplodeista. No niin, menemme kohtaan neljä. Se on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus yhdistyneiden kansakuntien järjestöjen kautta konflikteista kärsiviin maihin ohjatun EUn avun tehokkuus ja vaikuttavuus. Tämä on erittäin laadukas erityiskertomus. Herra Karel Binsten on esittelemässä tätä tilintarkastustuomioistuimesta. Me haluan onnitella myös teitä, herra Pinkstel, kuulemisestanne täällä meidän valiokunnassamme ja sitä paitsi äänestyksen tuloksestakin, koska teidän valtionne esitti teitä niin, että menisitte tilintarkastustuomioistuimeen ja saitte myönteisen kannan äänestyksessä. Oli aika poikkeuksellinen muuten. Siitä haluaisin teitä onnitella. No minä olin tulossa siihen, siihen olin tulossa. En ennakoi täysistunnon tulosta tai ministerineuvoston suverenia näkemystä, mutta saatte nyt kuitenkin puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tähän nyt voi sanoa? No, joka tapauksessa haluaisin kiittää parlamentin jäseniä luottamuksesta, jonka valiokunta esitti. Toiseksi sanoisin, että olen erehtynyt. Olen erehtynyt. Nimittäin kun katson täällä näitä kaikkia valtuuskuntia, niin, niin täällä puhuttiin ikään kuin me oltaisiin nyt sitten yhdistyneistä kansakunnista. Mutta täällä olikin väkeä teidän vaalipiiristänne tervehdin myös heitä. Um, vous savez que nous traitons aujourd'hui du... Tehän tiedätte, että nyt me käsittelemme jo toista YK-erityiskertomusta. Tilintarkastustuomioistuin ajatteli alun perin vain yhtä kertomusta. Sitten tuli toinenkin ajan säästämiseksi. Tämä auditointi, tämä mietin, tämä kertomus, miksi ne teimme? Oikeastaan kolmesta syystä. Ensinnäkin on kyse merkittävistä summista. Ne ovat sitä paitsi kasvaneet merkittävästi. 2001 144 miljoonaa euroa, 2009 939 miljoonaa euroa. Kyse on siis merkittävistä summista. Toiseksi on kyse hallinnointitavasta, jossa usein on ongelmia ja kysymyksiä syntyy tämä yhteishallinnointi, kun tässä tehdään yhteistyötä YK järjestöjen kanssa. Ja niin sitten kolmas syy oli tämä se erityinen mielenkiinto, jota parlamentti, varsinkin tämä valiokunta, osoittivat ennen kuin menen kolmeen seikkaan tarkemmin, niin sanoisin, että totta kai meidän tilintarkastajamme ja me itsekin tiedämme varsin hyvin, että kun Euroopan veromaksajien varoja annetaan YK käyttöön, jotta niitä voitaisiin käyttää konfliktialueilla, niin usein niitä joudutaan käyttämään äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa. Kyllä me tiedämme tämän ihan hyvin. Mutta siitä huolimatta kuitenkin komissio on viime kädessä vastuussa EUn verojen käytöstä. Vaikka varoja sitten käytettäisiinkin poikkeuksellisissa ja vaikeissa oloissa, jotka kyllä tiedämme. Minulla olisi neljä seikkaa, jotka halusin ottaa esille – Ensinnäkin tilintarkastuksen ala, toiseksi muutama sana tiedosta tai tiedon puutteesta. Lyhyesti puhun muuten ja kolmanneksi otan kaksi esimerkkiä. Kertomuksessa on enemmän, mutta otan vain kaksi esille ja lopuksi muutama viesti. Let me start with the first point. Kiitoksia. Nyt aloittaisin tilintarkastuksen alasta. Se kattaa kolme maata, Irak, Afganistan ja Sudan. Ja mukana on 19 hanketta. Ne löytyvät asiakirjan liitteestä. Me teho, arvioimme tehokkuutta, tuloksellisuutta ja kestävyyttä annetussa avussa. Sanoisin myös, että nämä 19 hanketta edustavat yli 80 prosenttia EUn varoista näissä kolmessa maassa. Ei se ole mikään otanta, vaan kyse on 80 prosentista EUn varoista, joita eu puitteissa käytetään 2006-2008. Sanottakoon myös, että alussa me toivoimme, että tilintarkastuksen alussa olisimme voineet mennä kuhunkin kolme maahan paikan päälle, mutta itse asiassa me pystyimme käymään vain Sudanissa – Itsekin kävin siellä. Turvallisuussyistä oli mahdotonta lähettää väkeä Afganistaniin tai Irakiin. Tämä siis tarkastuksen laajuudesta. Toiseksi tiedon puute. Tämä mainitsin myös viime viikolla kuulemisessani. Tarkastajamme eivät useinkaan saaneet riittävää tietoa, tähdellistä tietoa tai luotettavaa tietoa. Toisin sanoen, eivät saaneet sitä tilintarkastusnäyttöä, jota ajoivat takaa tehdäkseen työnsä. Tämä vaikutti tietenkin arviointoihin kaikissa kolmassa luokassa, tehokkuudessa, tuloksellisuudessa ja kestävyydessä mutta kuten kertomuksessa todetaan, erityisen hankalaa se oli tehokkuuden kohdalla, koska ei pystytty arvioimaan seitsemässä tapauksessa 19, 44 kappale kertomuksessa. Meidän mielestämme siis komission täytyy saada kattavaa ajankohtaista tietoa siitä, että hankkeita hoidetaan tehokkaalla tavalla. Näin ei kuitenkaan tilanne ole tällä haavaa monissakaan hankkeissa. Tämä oli siis toinen kysymykseni. Sitten pari hyvin paljon puhuvaa esimerkkiä. Muita esimerkkejä löytyy kyllä kertomuksesta. Ne ovat kaikki hyvin konkreettisiakin sitä paitsi. Viittaisin puheenjohtaja sivun 17 kakkoslaatikkoon riittämätön tieto. Tämä liittyy uuden hallinnon kapasiteetin rakentamiseen Etelä-Sudanissa. Siihen aikaan se oli äärettömän tärkeää juuri ennen äänestystä ja riippuma, itsenäisyyttä. Tuloksesta nähdään, että 65 prosenttia menoista todettiin aikaisemmaksi menoksi ilman, että on mitään sen laajempaa tietoa kulujen luonteesta tai laajuudesta. Sanotaan vain, että se on varhaisempaa menoa ollut. Komissio ja me joudumme tyytymään vain tähän tietoon. Tämä osoittaa, että tieto on puutteellista, mitä komissiolla käytetään sivulla 21, kakkoslaatikossa toinen esimerkki, hankkeet, jotka eivät ole johtaneet toivottuihin tuloksiin. Miinan raivanta etelä on erittäin tärkeää ollut. Entäpä mitkä olivat toivotut tulokset miinanraivauksessa? Tarkoituksena oli saada 26,6 kilometriä, kilometriä raivattua. Se oli tarkoituksena – kuinka paljon kilo, nelikilometriä sitten raivattiin. Ei 26,6, 1,6. Siis objektiivinen tulos ei siis kerta kaikkiaan ollut riittävä. Alkuperäistä tavoitetta ei saavutettu. Tämä osoittaa, että ei ole tuloksellisuutta tässä saavutettu. Tässä hankkeessa sitten neljäs, viimeinen kohtani, pari viestiä käytäisin tätä tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni Rova Gressleä esittelijänne erinomaisesta työasiakirjasta, jonka hän on laatinut. En toista hänen mainitsemiaan asioita. En yksityiskohtaisesti rupea käymään läpi kaikkia löydöksiä. Nimittäin niitä on käsitelty kyllä kaikkia myös teidän asiakirjoissanne. Kuitenkin pari viestiä ottaisin esille. Meidän mielestämme komission pitäisi ensin taata, että meillä on selkeät hankkeet, tavoitteet, joita voidaan seurata, ja jos mahdollista, ne olisivat myös määrällisiä. Niitä voitaisiin näin mitatakin. Ne pitää ensin löydä lukkoon kaikissa hankkeissa. Se täytyy tapahtua siis ennen kuin varoja annetaan käyttöön. Toinen viestimme on, meidän mielestämme komission pitäisi enemmän painottaa tehokkuutta hankkeissa ja koko sen hankkeen kaaren aikana ei riitä, siis ei riitä, että koituneet kulut ovat vain tukikelpoisia, se ei riitä. Sehän on ennakkoedellytys. Totta kai niitä täytyy olla tukikelpoisia, mutta ei se siihen saa jäädä. Kolmas viesti Seurantakertomukset, komissio saa niitä YKlta. Komissio pitäisi kyllä niitä noudattaa ja seurata, ja jos jotain todellisia mahdollisia ongelmia tulee esille, niin niihin pitäisi puuttua asianmukaisesti. Ja viimeinen viestimme on, että on ryhtyvä asianmukaisin toimiin. Ei pelkästään, että puututtaisiin, vaan voitaisiin myös saada päätökseen YK on myöhäinen ja riittämätön raportointi. Komission valvontatehtävä tehtävä kärsii nimittäin siitä. Muistaakseni pari viikkoa sitten mainitin täälläkin valiokunnassa, ja voimme olla sitä kiitollisia, että nyt kehityskulku on ollut myönteisempää YKssa, myös sen sisäisissä tilintarkastuskertomuksissa – YK nimissä on laajempaa läpinäkyvyyttä nyt. Me tutustumme uuteen aineistoon ja selvitämme, onko kyse todella siitä, mitä pitäisikin tehdä, riittääkö se vai ei. Kiitos herra puheenjohtaja. Kiitos yhteistyöstä ja kiitos osoittamaan mielenkiinnosta aiheesta. Merci, monsieur le membre de la Cour de... Kiitoksia tilintarkastuomioistuimelle. Rova Gressle, esittelijämme. Dank. Wir haben ja beim vorliegenden Sonderbericht mit dem zweiten Sonderbericht zu tun. Niin, tämähän nyt on toinen erityiskertomus, jonka olemme saaneet koskien avusta, jota jaetaan kansainvälisten järjestöjen kautta. Huht äh, helmikuussa 2009 on järjestetty tähän liittyvä YK on kokous ja siitä lähtien olen taistellut tämän asian kimpussa. Tässä käsitellään Irakia, Afganistania ja Sudania, vaikeita tapauksia ja kun tekstiä lukee, niin kyllä selkä pitää karmii ja voi vain sanoa, että olisi ihme, jos siellä jotain tapahtuisi suuntaan tai toiseen, joten olen yrittänyt ottaa huomioon meidän tavoitteemme, eli että saisimme YKlta enemmän infoa käyttöömme. Täällä käsitellään erityisongelmia, mutta erityisesti niitä ongelmia, jotka liittyvät YK, VTO ja YK elinten kanssa käytävään yhteistyöhön. Minä viittasin tähän yhteistyön yleisen tason ongelmaan. Sitä korostin joka käänteessä. Toki ongelmia näissä konflikteista kärsivissä maissa on olemassa, mutta täytyy sanoa, että kyllähän YKllakin on tietty tilivelvollisuus EUn suuntaan, kun meiltä rahaa näihin ohjelmiin vapautetaan. Lupauksia on vaikka kuinka paljon, mutta tuloksia ei ole juurikaan näkynyt. Mutta kaikista huolimatta painostuksella tuloksia saadaan aikaiseksi ja ihan hiljattain YK antoi komissiolle mahdollisuuden tarkastella YKn sisäisiä tarkastuskertomuksia, mikäli rahoitukseen ovat osallistuneet myöskin EUn toimielimet. Ja tämä perustuu siis meidän synnyttämäämme paineeseen ja painostukseen. Helpoja tuloksia voitaisiin saada aikaiseksi esimerkiksi siten, että jo ennen budjettivuoden alkua komissio kertoisi meille, että kuinka paljon varoja se aikoo jakaa UK kautta, koska sitä kautta nämä virastot voisivat suunnitella omaa työtään paremmin ja virastot ovat valitelleet sitä, että komission viesti tulevat niin lyhyellä varoitusajalla, että ei ole juurikaan mitään tehtävissä, joten me tarvitsisimme enemmän aikaa varsinkin tällaisissa konflikteista kärsivissä maissa, joten enemmän aikaa tarvittaisiin. Meidän kannaltamme on tärkeää, että suunniteltavuus paranisi. Tietenkin joustavuuttakin kaivataan, mutta mielestäni joustavuuteen ei voida vedota aina ja joka paikassa erää eritotenkaan silloin, kun kyse on maan rakentamisesta. Ja sitten näitä nämä rahastot, joita hoidetaan kolmansien tahojen kautta, ne ovat erittäin tärkeitä ja 60 prosenttia näistä menoista hoidetaan tällaisten kolmansien tahojen hallinnoimien rahastojen kautta. Mutta 60 prosenttia varoista menee siis kolmeen, projekti, kolmeen prosenttiin eri projekteista. Ja täytyy sanoa, että me emme oikeastaan tiedä juuri mitään niistä ohjelmista, joihin eniten rahaa myöskin menee. No sattumalta sain tällaisen sisäisen tarkastuskertomuksen komissiolta käyttööni koskien näitä rahastoja ja päätelmistä löytyy maininta näistä kertomuksista ja tilintarkastustuomioistuin aivan oikeutetusti sanoo, että mitä tulee epäsuoriin hallinnollisiin kustannuksiin, niin niistä ei ole juurikaan mitään tietoa. Ja komissio ei oikeastaan vaadi minkäänlaisia takeita sille, että näitä varoja käytetään myöskin tehokkaasti hyväksi ja vapauttaa vain varat käyttöön, joten ehkäpä tilintarkastustuomioistuin voisi laatia erityiskertomuksen näistä kolmansien tahojen hallinnoimista rahastoista, koska kyse on melkoisesta summasta. Ne kollegat, jotka olivat täällä maanjäristyksestä kärsineillä alueilla, niin muistanevat, että sielläkin tällainen rahasto oli käytössä. Kuhde, kuusi miljoonaa euroa oli syötetty tähän rahastoon, mutta oikeastaan puolitoista miljoonaa oli konkreettisten tulosten muodossa nähtävissä tällä alueella, joten ehkäpä tällainenkin äh, kertomuksen laatiminen olisi paikallaan, koska se kertoisi varmaankin hyvin paljon. Ja muistutettakoon, että kyllähän budjetin kunnollisen hoitamisen kannalta tämä on tärkeää. Me tarvitsemme näitä asiakirjoja. Tilintarkastustuomioistuinkin kaipaa näitä asiakirjoja. Tämä asia ei ole vanhentunut ja täytyy sanoa, että olen aika lailla turhautunut, kun asiat eivät meinaa edetä, eivät sitten millään. Kyllä tämä asia täytyy huomioida silloin, kun puhutaan myöskin vastuuvapauskysymyksistä. Ja viime vuosien aikana me olemme aina kritisoineet samoja asioita, joten pitäisikö meidän pohtia mm, tietynlaista suunnanmuutosta. Sinänsä tämä on tilitarkastustuomioiston kannalta ja meidän näkemyksemme mukaan tärkeä ja järkevä asiakirja, mutta kaikesta huolimatta mm, lopputulos ei ole niin hyvä mm, kuin olisimme toivoneet, koska nämä vanhat asiat aina vain toistuvat uudestaan ja uudestaan. Olen keskustellut tilintarkastustuomioistuimen edustajien, komission edustajien, YK edustajien kanssa ja myöskin YK erityisjärjestöjen edustajien kanssa näistä kysymyksistä, mutta muistutettakoon, että kyllä me tarvitsemme hiukan enemmän infoa kuin pelkästään sitä hokemaa, että maailma vaan on näin hankala. Kiitoksia. Haluaako herra Schmidt sanoa sanasen komissiosta, eli poliittista kukaan haluaa? Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on kiitollinen tästä kertomuksesta. Ehkä minä reagoin vain muutamiin seikkoihin, joita tulee esille esittelijän suosituksissa ja sivulla 6 ja 7 olevissa kymmenessä kohdassa. Neloskohdassa esittelijä ottaa esille raportoinnin komissio halusi kiittää valiokuntaa tuesta asialle. Kertoisimme että me olemme sopineet YK kanssa viime vuoden huhtikuussa yhteisistä raportointisuuntaviivoista niin, että komissio ja YK voivat näin päästä paremmin selvityä siitä, mitä ehdottomasti tarvitaan näissä kertomuksissa, kuten esittelijäkin peräkuuluttaa. Ensinnäkin laadukkuus, ajankohtaisuus, kaikki tämä on myös yhteisissä suuntaviivoissa. Me olemme kumppaneiden kanssa sopineet YKssa – että me täytäntömme panemme myös näitä noin vuoden ajan ja sitten ensi vuoden keväällä palataan asiaan ja arvioidaan sitä työryhmässä, kun näillä suuntaviolla on jotain vaikutusta ollut. Kerromme kyllä parlamentillekin tuloksista. Toiseksi ottaisin esille tehokkuuden ja tuloksellisuuden. Sekin on kohdassa kuusi esittelijän asiakirjassa, herra Pinkstenkin sen otti esillä, pitää paikansa, että komission tarkastukset ovat ex ante tyylisiä. Me arvioimme, onko kaikki kohdalla YKssa, ovatko kriteerit täytetty ja sitten ryhdytään toimiin. Usein on hyvin vaikea jälkikäteen ruveta arvioimaan vaikutusta. Varsinkin on kyse maista, joissa meillä oli edustustoakaan, Sudanissa varsinkaan aluksi. Kohta siellä kyllä avaamme edustuston. Siksi on hyvin vaikeaa mennä paikan päälle myös noissa kahdessa muussa maassa. Ex post-tiedot ovat myös tulleet esille työasiakirjassa ja kuten tiedätte, komissio on tehnyt esityksen uudessa varanhoitoasetuksessa 57.5. Sinne tulee tällainen tarkastuslausuma yhteisessä hallinnoinnassa. Toivottavasti sillä pystytään puuttumaan tehokkaasti myös tähän, että myös kumppanimme voivat antaa vakuutuksen. Ottaisin esille myös myöhästymiset. Kohdassa seitsemän esitteli nimittäin ottaa esille asian, joka liittyy realistisiin aikatauluihin. Kyllä se on tietenkin kysymys sekin, mutta ei välttämättä niinkään YK on puitteissa tapahtuvassa työssä. Se koskee oikeastaan kaikkia tapauksia, joissa tehdään työtä vaikeissa oloissa. Aikataulun pidentämiselle voi olla erittäin hyvät perustelut, jos olosuhteet ovat muuttuneet ja me haluamme saavuttaa alkuperäiset tavoitteet ja taata investoinnit, niin parempi lisätä pari kuukautta lisää hankkeen lopettamiseksi eikä keskeyttää. Voi olla huonoakin syitä myöstymisille. Tällä ajan takaa vain sitä, että haluamme yleisen myöstymisten seurantajärjestelmän selvittämäksemme, ovatko ne perusteltuja. Emmekä rajoitu tässä pelkästään hankkeisiin, joita teemme YK kanssa. Meille tulee kaikkein olennaisimmat indikaattorit tässä käyttöön sen selvittämiseksi, onko kyse joistain epänormaaleista myöhästymisistä olosuhteista johtuen. Ehkä lopuksi ottaisin jotain myönteisempää esille tilintarkastusten saatavuudesta. Kiitos parlamentille myös tuesta. Me olemme sopineet, tai oikeastaan YK-virastojen hallintoneuvostot, UNICEF, UNEP, UNEP, um, They have ruokaohjelmakin ovat luvanneet antaa sisäiset tilintarkastuskertomukset komission. Meidän mielestämme se on hyvä merkki siitä, että meillä on hyvät toimivat suhteet YK kanssa, rakentavaa ilmapiiriä noudattaen. Katsotaan sitten, mitä voimme oppia näistä sisäisistä tilintarkastuskertomuksista. Jääkö nyt tähän ja vastaan kysymyksiin, jos niitä nousee. Kiitos, herra Schmidt, Rova Ajala, halusitteko puheenvuoron? Rova Ajala ja Kaki seuraavaksi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin totta kai kiittää kollega Gressleä tästä toisesta kertomuksesta. Se on tavallaan meidän elämäntarinamme, kun tarkastellaan yhteisrahoittamista kun teemme yhteistyötä kansainvälisten järjestöjen kanssa, eikä ole kyse pelkästään YKsta, mutta jos jotain muuttuu YK kanssa, kuten komissiossa vastuuhenkilö ja kuten Gressle toisessa kohdassa on maininnutkin, niin mielestäni se on yksi esimerkki myönteisestä askeleesta eteenpäin molempien kannalta. Kiitos myös komissiolle siitä. Minä haluaisin kysyä vielä komissiolta ensinnäkin aikataulusta. Jos ajatellaan näitä yhteisiä kokouksia, niin että komissio saisi käyttöönsä sisäiset tilintarkastuskertomukset. Mikä on aikataulu siinä? Onko kyse kaikista virastoista, järjestöistä? Siellä puuttuu muutama niin, että saisimme ne kaikista järjestöistä ja niitä käytetään esimerkkinä. Toinen kysymys sekin komissiolle ja myös tilintarkastustuomioistuimella. Nimittäin jos kertomuksen esitykset ovat riittävän realistisia, minä kuuntelin tässä tarkkaan, kun kävimme keskustelua tästä riskivirheestä, marginaalista riskimahdollisuudesta, niin sitä mietittiin nimenomaan näissä hankkeissa, joissa poliittisista syistä ja konfliktitilanteesta johtuen syntyy ongelmia, jos kansalaiset joutuvat tekemään jotain, kun ihmiset lähetetään suorastaan kadulle, että jotain tehtäisiin, niin meidän mielestä meidän pitäisi nämäkin valvontakysymykset saada selvyyteen. Ex ante on hankala, mutta ex post sitten, jos todellakin voitaisiin, saataisiin molemmilta puolilta julkilausumaa se voisi olla sellainen, jota pyydettäisiin myös jäsenvaltioilta, ja tämä toisi selkeyttää. Ovatko kaikki realistisia nämä esitykset? Ymmärrän, että tämä välttämätön riskimarginaali, joka näissä aina hankkeessa mukana, niin se pitäisi tavallaan ottaa huomioon myös tässä ex post julkilausumassa. Lopuksi huomaan, että täällä on yksi ongelma, joka toistuu. Ainakin parin kertaa olen nähnyt se johtuvien tarkastuskertomuksissa Irakin kohdalla. Tiedämme, että se on valtava konflikti ja haluamme sen ratkaista, myös sitä tietenkään, mutta siellä on kuitenkin joitakin ongelmia. Voisiko komissio selittää tätä? Siellä on 70 prosenttia kuluja, jotka eivät ole välttämättömiä ikään kuin – ja komissiolla on ollut vaikeuksia periä niitä takaisin tai perustella niitä, mistä kenkä puristaa siis. Ja lopuksi puheenjohtaja sopii siihen, mitä herra Pinksten totesi. Minä pyytäisin, huomisen jo aamupäivällä sen, kun hän totesi, että tarjotaisin tietoa Gresslelle, niin haluaisin, että tämän tyyppinen tieto tulisi kaikille jäsenille valiokunnassa. Se olisi mielenkiintoisempaakin. Ja niin kuin sanottu, herra Pixton on vielä kandidaatti, joka täysistunnossa kuitenkin vasta hyväksytään. Ja mielestäni olisi hyvä tietää, onko näistä tiedosta ehkä ollut jotain ongelmia. Hatsimarkakis. Niin, haluaisin kyllä ylistää kollega Pinkstonia tästä raportista. Harvoin voi lukea näin selkeästi jaoteltua tekstiä ja että myöskin suullinen alustuskin oli näin selvä, joten onnittelut tästä erinomaista työstä. Teille ja komissiolle minulla olisi perustavaa laatua oleva kysymys. Tekstin mukaan kolmea kanavaa kautta voidaan varoja siirtää EU-sta YK, eli projektien, konkreettisen projektien kautta. Se sopii minulle, mutta kyllähän EUn pitäisi olla näkyvä, eli että kyse on EUn projektista. Sitten toisaalta nämä maksut tähän kolmen hallinnoimaan rahastoon ja sitten maksut YK järjestön kassaan. Herää kysymys, että mitä hyötyä tästä on? Ainakin näin tässä sanotaan tässä tilintarkastustuomioistuimen tekstissä. Me olemme neuvotelleet jäsenvaltioiden kanssa budjetista. EU saa vielä vähemmän varoja käyttöönsä kuin ennen. Jäsenvaltiot ovat YK-järjestöjen jäseniä. Joten herää kysymys, että mitä hyötyä tästä on? Siis tämä on tällainen perustavanlaatu oleva kysymys. Eikö meidän tulisi pitemminkin toimia siten, että me keskitymme YK on mandaatilla EUn toteuttamiin projektiin, emmekä vain pumppaa rahaa järjestöihin, jotka saavat jäsenvaltioiden kautta jo rahaa muutenkin. Ehkäpä kollega Pingston poliittisen kokemuksensa pohjalta voisi antaa vastauksensa tähän. Kyllä minun mielestäni meidän tulee toimia näkyvään toimintaan ja jäsenvaltioilla pitäisi olla riittävästi pelivaraa koska hehän ovat mukana muun muassa turvallisuusneuvostossa toisin kuin parlamentti. Kiitoksia. Ja die Frage, wollen wir das Geld... Niin, me kysymme, että haluammeko YK-järjestöjen kautta viedä varoja näihin maksajavaltioihin. Meidän täytyy pohtia sekä prot että kontrat ja kun katsotaan kohtaa yksi, niin YK voi toimia aloilla, joilla EU ei voi toimia. Se on vissi ero. Ja minä mietin, että käynkö Afganistanissa ja kun valtuuskunta ilmoitti, että me emme pääse Kabulista laisinkaan ulos, koska turvallisuustilanne on näin huono, niin silloin päätin, että no silloin ei tarvitse lähteä laisinkaan Kabuliin koska panssaroidussa ajoneuvossa voin ajella hotellilta toiselle, mutta minulla ei ole mahdollisuutta tarkastella paikan päällä eri toteutettavia projekteja, niin eihän silloin ole järkeä lähteä paikan päälle laisinkaan. Ei tässä nyt syyttele yhtään ketään. Toki tämä on melkoinen ongelma toteuttaa tällaisilla alueilla näitä ruohonjuuritason toimia, koska voihan siinä käydä niin kuin aikaisemminkin on käynyt, että YK-tarkastajat ovat käyneet katsomassa tilannetta ja siellä on ollut vaikea mitä tarjolla, mutta ei ole mitään varmuutta siitä, että seuraavana päivänä nämä resurssit ovat edelleenkin käytettävissä. Joten meidän täytyy katsoa, mitä YK voi tehdä, mitä EU ei voi tehdä. Tietenkin me voimme sanoa, että me emme anna YKlle enempää varaa, varoja käyttöön, mutta se tietenkin tarkoittaa, että me emme voi sitten toimia kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, kuten toivoisimme. Ja sitten tämä näkyvyysongelma. En ole aivan täysin samaa mieltä esittelen kanssa tästä asiasta. Jos varoja ohjataan tällaiseen kolmannen tahon hallinnoimaan rahastoon, niin syynä on se, että YK kautta se voidaan toteuttaa, koska YK voi ohjata varoja sellaisiin projekteihin, joihin EUlla ei ole vaikutusmahdollisuuksia, mutta lisäksi meillä on vielä tämä vipuvaikutusmahdollisuus. Minähän en voi mennä koulun pihalle seisoskelemaan joka, jonka toiminta on rahoitettu tällaisen rahaston kautta ja vaatia sitten raporttia siitä, että haluaisin nähdä nämä ovet ja ikkunat ja muut, jotka on rahoitettu EU-varoilla. Minä voin vain vaatia, että projektivaroista näin ja näin monta prosenttia on teidän kassastanne ja niillä on rahoitettu sitä ja tätä. Ja, eli voidaan mm, suurin piirtein arvioida, missä määrin meidän varoja on käytetty, käytetty tässä projektissa, mutta minä en voi ilmeisestikään vaatia tällaista raportointia, ja silloinhan tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten tämä puutteellinen tiedonanto, no se ei ole mikään uusi asia, ja olen yrittänyt ymmärtää tämän hankalan asian, vaikka olenkin suht uusi jäsen mutta voitaisiin ratkaista monia ongelmia, mikäli EU olisi YK jäsen. Minä ainakin kannattaisin sitä, mutta herääkin kysymys, että ovatko jäsenvaltiot samaa mieltä. EUhan on oikeushenkilö, joten se, sillä olisi jäsenyysmahdollisuus, mutta mehän tiedämme, että YK on sitä mieltä, että EUta ei voida käsitellä samalla tavalla kuin täysjäsentä. Toisaalta ymmärrän tämän seikan, mutta se käytännössä tarkoittaa myöskin sitä, että me emme tiedä, miten voisimme saada riittävästi tietoja käyttöömme YK taholta. Ilmeisesti nyt näyttää siltä, että ilman täysjäsenyyttä meillä tällaista tiedonsaantimahdollisuutta ei ole sekä tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle esittäisin seuraavanlaisen kysymyksen. Olen ollut huomaavinani, että näiden kahden toimijan välillä on eroja sen suhteen, miten tätä projektia toteutetaan, FAFAata toteutetaan. Ja olen kysynyt komissiolta, että millä tavalla te tulkitsette tätä YK-ohjelmaa ja olette samaa mieltä ja YK on ilmoittanut, että tämä ei välttämättä riitä, sillä sillä Fafan nojalla tietoa ei ole riittävästi käytettävissä. Sitten herää kysymys, että miten tilanne muuttuisi, jos EU olisi YK jäsen. No sitten myös myöskin tästä aikataulutuksesta. Kansalaisjärjestöt ovat ilmoittaneet, että heillä ei ole hirveästi aikaa käytössään. meidän täytyy pohtia, että kuka nämä tiukat aikataulut lyövät lukkoon. Johtuuko se budjettirajoituksista, tukijavaltioiden vaatimuksista, jotka haluavat nyt eikä heti näitä tuloksia. Eli herää kysymys siitä, että kuka tämän aikataulutuksen laati. Minä en nimittäin usko, että tilanne voisi olla sellainen, että kun jo EUn sisälläkin on ongelmia aikataulutuksen suhteen ongelmia, niin miten näin tiukka aikataulutus voisi toimia kriisien koettelemissa maassa, varsinkin kun me emme voi luottaa siihen, mitä paikan päällä käytännössä tehdään. Ja alkuun olisi jo pitänyt heti kiittää kollega Pinkstonia tilintarkastustuomioistuimen puolelta ja esittelijä Grisliä hänen tekemästä työstä. Kiitoksia. Kiitos. EU ei ole YK jäsen, koska EU ei ole mikään kansakunta. Herra Velsit. Kiitos, herra puheenjohtaja. Olen nyt tutustunut asiakirjoihin ja siksi haluan esittää kysymyksen – Euroopan unionissa tilanne on muuttunut ihan valtavasti sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus tuli voimaan. Kaikki varat, jotka me vahvistamme täällä, ovat sellaisia, että me olemme myös niiden varojen käytöstä vastuussa. Meidän täytyy selittää tämä valitsijoillemme, jäsenvaltioillemme. Heillä on myös oma osuutensa, kun he maksavat yhteisen talousarvion. Ottaisin esille tämän kysymyksen, joka tuli jo aikaisemmin esillä. Miten tätä järjestelmää voitaisiin kohentaa, ehkä vain vähänkin. Meidän täytyy vastuukantoa muuttaa. Tämä koskee myös kohesiorahastoja. Siellä toki päästään kyllä pikkuhiljaa eteenpäin. Minulla olisi kysymys tilintarkastusistuimelle – hän mainitsi kohdan 37, jossa puhutaan tehokkaammasta yhteishallinnosta. Tarkoitako sitä, että kenellä vastuu on näistä varoista? Onko se komissiolla? ja he voisivat luoda oman järjestelmän aikana, niin että saadaan tehokkuutta ja vaikuttavuutta varojen käytössä. Kiitos. Si- Kiitos. Rahden on mm, Ja herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne... Sydämelliset kiitokset. Niin se, mitä kollega Gaia totesi alkuun, niin yhteenvedonomaisesti esittäisin seuraavanlaisen kommentin. Kävin tammikuussa Sudanissa ja havaitsin nämä poikkeukselliset olot, erityisesti infrastruktuurin osalta, ja siksipä onkin tärkeää, että investoinnit toteutuvat, vaikkakin niiden toteutumisaste ei ole niin korkealla kuin muualla, ja siksi kysyisinkin, että nämä tilintarkastustuomioistuimen raportissa mainitut ongelmat johtuvatko ne osittain vaiko kokonaisuudessaan tästä hallinnosta, vai onko kyse niin, että komission suora hallintotoiminta näillä alueilla tehokkaampi kuin tällainen mutkan kautta tapahtuva toiminta, joten voisikohan tilintarkastustuomioistuimen edustaja vastata tähän? Si, eh, donc, No niin, ennen kuin päätämme keskustelun, ehkäpä tilintarkastusistuin sanoo sanasen ja komissiokin totta kai. monsieur le président. Euh, je voudrais tout d'abord... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokunnan jäseniä. Tästä aktiivisesta osallistumista keskusteluun. Minulla on täällä 5-6 sivua muistinpanoja. Pyrin nyt kuitenkin ottamaan esille kaikki ne asiat, jotka tulevat keskustelussa esille. Ensinnäkin Rova Greslen esittelijän kommentit. Haluaisin kiittää häntä myönteisistä kommenteista. Hän puhui monenvälisistä rahastoista, välillisistä kuluista ja vielä myös Kysyi hän siitä, voisiko tilintarkastus, tuomistuin tehdä erityistilintarkastus, äh, raha, tilintarkastuskertomuksen monenvälisistä rahastoista. Luin myös hänen työasiakirjastaan tämän. Me mietimme tätä omaa työaikataulua silmällä pitäen ehkä ensi vuonna. Meillä on jo mukana suunnittelussa tilintarkastuksia. Ei ole niin helppoa panna sen erityistilintarkastusta sekaan meidän ohjelmaamme. Me otamme huomioon hänen esittämänsä pyynnön. Sanoisin rouva Ajalalle myös, että olen antanut teidän esittelijänne jotakin lisätietoja. Tarkoituksena ei ollut se, että tiedot jäisivät hänen käyttöönsä, vaan että hän voisi vapaasti niitä totta kai levitellä. Mutta mielestäni kun kerran on esittelijä, on aivan normaalia, että tullut tietenkään tuomioistuin ensikädessä kääntyy esittelijän puoleen. Vain täsmennyksenä yhteen kohtaan liittyen, yhdeksän kohta muistaakseni, niin että tämä nyt tulisi selväksi. Ei tässä ollut ollenkaan tarkoituksena riistää teiltä minkäänlaista tietoa, joita meillä käytössä on. En komission ruveta rupea kommentoimaan. Komissio varmaan vastaa itse. Vielä Rova Jalalle näistä tiedotusasioista. Ovatko esitykset realistisia ja mikä on tämä riskimarginaali? Se on hyvin tärkeä kysymys, mutta on ymmärrettävä, että jos meillä on tilintarkastus, saadaan varoille vastinetta, tarkastellaan tehokkuutta, vaikuttavuutta, kestävyyttä. Näin olemme tehneetkin. Alustuksessani mainitsinkin jo, että komissio on joutunut tekemään YKssa yhteistyötä hyvin vaikeissa oloissa. Se on myös kirjoitettu raporttiina. Mutta ymmärtän, että, että ei ole tuomioistuimen tehtävä mitata tätä hyväksyttävää riskitasoa. Mielenkiintoinen keskustelu parlamentin ja komission kesken. Voi olla, että siitä kehkeytyy hyväkin keskustelua. Mutta jos keskustelua käydään jopa näiden kolmen mainitun maan kanssa, niin täytyy miettiä eurooppalaista veromaksajaakin. Se on arka paikka. Ja voi olla, että monet asiat vaikuttavat kohtuullisilta komission kannalta ja voi olla, että saattaa olla ihan kohtuullista prosentuaalisesti parlamentin silmissä, niin niitä ei välttämättä veronmaksajan silmissä voi pitää hyvin kohtuullisina. Se on hyvin arkaluontoista keskustelua, mutta tilintarkastustuomioistuminen ei kuulu siihen osallistua. Me otamme huomioon parlamentin näkemykseen, kuten komissionkin. Mutta lopuksi toteaisin, että oikeastaan se on asia, josta kyllä keskustelua käydäänkin. Herra Hatsimarkakiksen kysymykset oli osoitettu komissiolle lähinnä ja sen valtioiden rooli, ja komissio mainitsi aivan oikein, että uudessa varannut ei huomioida pelkästään komission vastuu, vaan se haluaa vastuunsa jakaa muiden kumppaneiden kanssa. Näkyvyys on edelleen, näkymys on erittäin tärkeää. kelpaako vähäisempi näkyvyys vai vahvempako näkyvyyttä tarvitaan, sekin on osa poliittista keskustelua. Minä olisin kyllä sitä mieltä, että varmasti useimmat parlamentin jäsen haluavat, että EU on aika näkyvä. Se on oma näkemykseni, jos nyt mietin kaikkia joita olen kuullut tässäkin valiokunnassa. Herra Gahler. Nicht gehen kann, können die Vereinten Nationen niin, Gaaler totesi, että YK voi mennä sinne, minne EU ei voi mennä. No, se pitää paikkansa. Ja yhteishallinnon tiimolta voidaan sanoa, että YK on läsnä monilla konflikteista kärsivillä alueilla, joilla EU ei ole edustettuna. No tässä kertomuksessa ei sanota, ettei, etteikö me haluaisimme tehdä yhteistyötä YK kanssa, ei, ei missä nimessä. Jos komissio haluaa tehdä yhteistyötä YK kanssa, niin mikä siinä? Mutta me tarvitsemme avoimuutta ja vastinetta varoille. Tätä me sanomme. Me tarvitsemme hyvää raportointia, hyvää valvontaa. Ja olisihan se mielenkiintoista, jos komission tiedot saisimme ennakkoon käyttöön, niin kuin uskoakseni kollega Greslekin totesi. Niin, mitä tulee tiedonsaantiongelmiin. YKlta YKn kanssa tästä keskustelemme uudestaan ja uudestaan. Pari viikkoa sitten tätä käsiteltiin ja kollega komission puolelta totesi, että kaikki asiat on hoidettu kuntoon ja kun palasin työpaikalle, niin, niin edus, päällikköni sanoi, että ei kaikki nyt ole vielä kunnossa, joten kyse on näkemyseroista. No, meillähän on tar- tarkkailija status ja kollega Fady on niissä kokouksissa läsnä, joissa käsitellään FAFA-puitesopimusta. Niin, FAFAan liittyvä kysymys saaneen niin muistuttaa teitä siitä, että ei siitä ole kovinkaan paljon aikaa, kun, kun tilintarkastusyksikkö halusi tarkastella tätä verifiointilausujetta. Se on keskeinen, sillä jos YK taholta pyydetään tarkastusta tai jopa lausekkeen kokonaista poistamista, niin sehän käytännössä tarkoittaa sitä, että he eivät ole kovinkaan tyytyväisiä siihen, että joutuvat luovuttamaan komissiolle, parlamentille ja muille tahoille kaikenlaisia tietoja, joten tätä asiaa täytyy jatkossakin vielä käsitellä. Niin, sitten täällä viitattiin tilivelvollisuuteen ja kohtaan 57 ja yhteisestä hallinnollisesta työskentelystä. Ja kun katsotte näitä varanhoitoasetustekstejä, niin 178 artiklassa todetaan, että järjestelmä on muuttumassa ja tarkoituksena on toimia siten, että vastuu siirtyisi enemmässä määrin sen järjestön puolelle, jonka kanssa unioni tekee yhteistyötä. Mutta loppujen lopuksihan jonkun on oltava tilivelvollinen ja meidän kannaltamme tämä taho on komissio. Vaikkakin tilanne on hankala ja vaikka komissio haluaisikin tehdä kansainvälisten järjestöjen kanssa yhteistyötä, mutta loppujen lopuksi komissio on se, joka on vastuussa. Jos veronmaksajien varoja käytetään, niin onhan sanomattakin selvää, että joku olisi vastuussa, joku toimielin olisi vastuussa varojen käytöstä. Se olisi tärkeää. Joku olisi tilivelvollinen varojen käytöstä. Sitten kollega Ehrenhauser. No, minulle on yhdentekevää, käytetäänkö tällaista suoraa vai epäsuoraa hallinnointia, mutta henkilökohtaisena näkemyksenä tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, niin kuin kaksi viikkoa sitten Gallerinkin mietinnössä todettiin, niin olisi ihan järkevää toimia siten, että meillä olisi mahdollisimman paljon pelivaraa. Joissakin tilanteissa suora toiminta voisi olla hyvä, eli toimitaan artikla 53 mukaisesti. Se olisi ehkä se oikea ratkaisumalli. Toisissa tilanteissa tulisi käyttää yhteishallintoa tai epäsuoraa lähestymistapaa. No joo, tätä jaettua toimivaltaa ei tässä käytetä sinänsä, mutta voitaisiin tapauskohtaisesti edetä. Minun mielestäni se olisi viisan ja toimivin ratkaisumalli. Joten jos kysytte minulta, että onko parasta toimia vain ainoastaan tämän suoran hallinnoinnin käyttö, niin sanoisin, että ei, vaan meillä pitäisi olla mahdollisimman paljon joustovaraa, eli toimia suoraan tai kansainvälisten järjestöjen kautta. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset. Nyt komissiossa puheenvuoroon. Minäkin haluaisin korostaa tässä petoksia. Kaikessa tässä valvonnassa, mm, olipa sitten kyse komissiosta tai tilintarkastustuomioistuimista, niin miten petoksia oikein hoidellaan? Merci beaucoup, monsieur le Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Ajalla Senderille aikataulusta sisäisten tilintarkastusten saamiseksi Lyhyesti menettelystä komission yksiköt tekevät suunnitelmansa. Siellä on otantamenetelmällä mukana ei pelkästään YK-hankkeita, vaan muitakin. Jos otanassa on YK-hankkeita, niin meillä on varmennusmenettely. Nyt olemme sopineet YK kanssa, että kun heille jotain varoitetaan, niin me haluaisimme varmentaa, että he jos jotain käsittelyä, että meillä on mahdollisuus sanoa, että sen sijaan, että me varmennamme, saamme sisäisen kertomuksen, sisäisen tilkäryskertomuksen, jos sellainen jo on tehty YKssa. Toisin sanoen, tavallaan yhden tilintarkastuksen käytäntö on silloin käytössä YK kohdalla. Siis siinä ei kyllä vetäydytä millään muotoa verifiointilausekkeen kanssa, että tämä tarkastus saadaan hoidettua. Tämä hoituu virasto virastolta käytännössä. Meillä on IT-sovellus, jonka myös voimme päästä näihin tietokantoihin käsiksi. Hatsimar Kakkikselle vastaisin näihin perusolatuisiin kysymyksiin. Niin, hankkeissa, kun on selvää osoitettua teknistä kapasiteetti olemassa ja tässä noudatetaan näköjään. Me olemme seulanneet tämän FAFA-kokouksessa viimeksi huhtikuussa. Kaikilta valtuuskunnilta saimme tästä aiheesta näkyvyydestä tiedon, että tilanne on kohentunut merkittävästi. Toinen vaihtoehto, jonka mainitsitte, monenväliset rahastot, sitä käytetään hyvin paljon, kuten Otanastakin on nähtävissä. Kun olemme sitä mieltä, että YK on kiistatta parhaimmassa asemassa, ajatellaanpa Sudania. Siellä luodaan ihan uutta maata, uutta suvereniteettia, väestölaskenta, minan raivan, raivaus, oikeuslaitoksen luominen. Tässä kaikki antajat ovat mukana YK alla koska ympäristö on poliittisesti hyvin arkaluonteinen. Selvä riski on olemassa, että EU menee jonkun puolelle toista vastaan. Voi. Siinä monenvälisten rahastojen käyttö on perusteltua. Kolmanneksi YK on budjettiin osallistuminen. Se toteutuu ainoastaan ihmisoikeuksien komissaarin kohdalla me emme rahoittaa toimintaa. Tässä on kyse lähinnä toi viraston, viraston itsenäisyydestä. Muille järjestöille ei mitään makseta, koska emmehän ole YK jäsenkään. Lähes jäsenyyden saimme yleiskokouksessa kuitenkin, kun saimme puheoikeuden, ehkä on hyvä tyytyväinen siihen, mutta jos minulle tulee joku pyytämään rahaa YKsta, niin komissio sanoi, että me mietimme sitä sitten, kun olemme YK johtoelinten äh, jäsen, kuten jäsenvaltiokin. Se on diplomaattinen ei tavallaan, ja siihen minä pitäydyn jatkossakin. Fafasta herra Gallerille, Gallerille. Rafrody oli mukana. Huhtikuussa olin minäkin sitä puheenjohtamassa YK kanssa Kysytte ilmapiiristä, mennäänkö eteenpäin? Kyllä. Kokouksessa me arvioimme näkyvyyttä myönteisessä hengessä, tilintarkastuskertomusten saatavuutta, yhteisiä suuntaviivoja käsittelemme. Mielestämme FAFA-kokous oli hyödyllinen ja päästään oikeaan suuntaan. Seuraava ehkä jatkaa tätä Ehrenhauserille siitä, mitä me teemme, jos emme käytä YKta Sudanin kaltaisessa tapauksessa. Nyt meillä on edustusta ja kun on kyse itsenäisestä maastakin, niin olemme eri tilanteessa. Pikkuhiljaa voimme käyttää muita apumahdollisuuksia, budjettitukea, on kyse suverenista valtiosta, joka on nyt syntymässä. Eli on kyse tilanteesta, jossa hallitusta voi tukea, jotta ne, he selviytyisivät näistä perustehtävistään hallinnossakin. Varmasti kyse on lähinnä budjettituesta Etelä-Sudanille ainakin aluksi. Ehkä YKonkin kautta, mutta tätä vaihtoa ei ollut aikaisemmin tarjolla. Siksi muutamme apumuotoa, kun tilannekin muuttuu. Herra Odi seuraavaksi petoksista. Nyt keskustelun alla olevat kysymykset ovat sellaisia, että ei niissä kai ole ollut tietääksemme ainakaan me petoksia. Jääköön tähän ja kiitos. Rova Jala vielä lyhyesti. Si. Kiin. Niin. Muutama tete, jotka ovat ö, on todettu, mitä tässä on. Minä haluaisin esittää suhteessa riskistä vielä kerran sen, että kansalainen, joka maksaa veronsa, on kansalainen, joka ei katso, mitä on. Totta kai kansalainen tietää aina, että tässä tapauksessa, niin, tässä tapauksessa kansalainen katsoo, jos halutaan antaa apua esimerkiksi lapsille tai naisille, jotka ovat äh, hyvin vaikeissa tilanteissa, mutta kun me teemme tällaisen keskustelun, joka liittyy riskeihin, niin täytyy miettiä sitä, mikä, mitä me haluaisimme tehdä kansalaiset, jotka puhuvat näistä asioista, että, että kansainvälistä autoriteettia olisi syytä pohtia vielä kerran sitä, että voidaan valvoa hanketta Budapestissa, Madridissa, Viinissä, esimerkiksi miinien, minojen poistamista Afganistanissa ja kommentti, jonka olitte tehneet näistä projekteista saamisella 21, se voi raskaa. Irakin raken, jälleenrakentaminen, lasten kuolleisuus, siinä tiedot viittavat siihen korkeaan. Este objetivo. Niin tämä tavoitte, eli että kuol, lapsikuolleisuus, joka on osa tätä äh, rakennetta, ta, joka tapauksessa kansalaiset, joiden kanssa puhun joka päivä, tämä tavoite on hyvin erilainen. Tässä puhutaan, äh, tämä olisi budjetin valvonnan väline, mutta tulisuudessa kansalainen – tämä, tämän, niin tämä on eri asia kuin se, että rakentaa jotakin valtiovarainministeriön rakennusta vastaavaa Sudanissa, niin tylin tarkastuksen välinen osalta voitaisiin katsoa, voitaisiin luoda aikaan sellaisia selkeitä erittelyä tai rajoituksia ja pystytään selittämään kansalaisille, mitä olemme tekemässä. Herra Velsitis. Mikä tai komisijos atstovai iš mandagumą aišku galėjot ir man atsakyti į mano klausimą. Kiitos. No minä olen kyllä sitä mieltä, että komissio olisi voinut vastata kyllä minunkin kysymykseeni. Sehän oli ihan selvä kysymys. Tilanteet muuttuvat siis. Nyt on nähtävissä, että valvonta ei ole riittävää. Paljon on ollut esillä myös väärinkäytöstapauksia. Siksi saattaa tarkoittaa sitä, että me joudumme muuttamaan myös vastuunkantamista, ehkä koko järjestelmä, eikö näin ole? haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuimen edustajia, koska hän kyllä vastasi minun kysymykseni. Hän totesi, että me tarvitsemme tällaista vastuunkantoa jokin elin, ja nyt se on komissio yhdistyneiden YK kanssa voidaan ehkä luoda uusi virasto, yhteinen virasto tätä tarkoitusta varten. Näin voisimme esittää kysymyksen yhdelle taholle. Voisimme vaatia heiltä vastuukantamista, pyytää selityksiä sen osalta, mihin raha on mennyt. Me tarvitsemme tällaista tietoa. Meillä on ykkösen aika, koska viimeinen kohta on lykätty. Saatte siis puheenvuoron. Olen pahoillani, että nyt vielä intän petosten asiassa, koska vaikkakin kansalaiset hyväksyvät kyllä virheen, mutta petoksia eivät siedä. Tässä minä vielä kysymystä, niin ymmärsin, että otannassa, no hyvä niin, että tässä ollut petoksia. Haluaisin vain tietää, jos ajatellaan teidän solmiamme, solmianne sopimuksia, joita komissio solmi varsinkin 2003 puitesopimuksessa ja varanhoitoasetuksessa, jossa todetaan, miten varoja ohjataan kansainvälisten järjestöjen kautta. En, sana petosta ei ole, vaikka esimerkiksi julkiset hankinnat on siellä. Onko tilintarkastusketjussa huomioitu myös se, että tilintarkastaja voi paljastaa petoksen? Onko menettelytapoja? niin että ainakin voitaisiin tietoa saada petoksista ja jotenkin sitä käsitellä. Kansainvälisellä tasolla se varmasti on vaikea, mutta edes tieto saataisiin. Kertovatko tilintarkastajat aina, jos vastaan tulee petoksia? Huomioidaanko se jotenkin myös teillä vai ei? Well, first of all, my apologies to Mr. Belsit. Ensinnäkin anteeksi pyytäni herra Belsitisille, jos ymmärsin kysymyksen oikein on olemassa siis paikka, jossa jäsenvaltiot, komissio ja muut maat kokoontuvat seuratakseen ja huolehtiakseen siitä, että YK on vastuussa siitä, miten se panee ohjelmia toimeen. Totta kai, kyllä näin on. Tämä on YK on tilintarkastajien elin, jossa on eri jäsenvaltioiden edustajia siellä saadaan raportteja eri virastoista, joka virastoista ja reagoidaan niiden pohjalta. Komissio ei todellakaan ole jäsenvaltio, palaamme taas tähän, joten me emme ole tuossa elimessä, mutta kuten täällä on mainittu jo, nyt meillä on mahdollisuus voida tutustua asiakirjoihin, joten voimme olla tyytyväisiä siihen, että olemme tällä tavoin mukana tässä seurantamekanismissa. Olen pahoin, jos edelleenkään en todella pysty itse asiassa vastaamaan kysymykseen. Sitten herra Odi, tiet niin, YK koskevat samat velvoitteet kuin muitakin toimipanevia kumppaneitamme, jos on kysymys esimerkiksi petoksista, ja silloin myöskin koskevat samat säännöt varojen takaisin perimistä, joten varoja voidaan periä takaisin myös yk virastolta aivan samalla tavoin kuin miltä tahansa muultakin toimipanevalta kumppanilta. Bien, je donne... Selvä. Ingeborg saa puheenvuoron lopuksi. Niin. Niin. Tällainen omaisuuden valvontahan perustuu siihen, että ei ole mitään tositteita. Jos me katsomme tätä taulukkoa, niin kun etsi jotakin niin. Hmm. Kuvio 6 tai sitä edeltävät kuviot, kuvio neljä. Käytännössä 50 prosenttia varoista ovat sellaisia, että niistä ei ole mitään tositteita. Ja minä todellakin haluaisin vielä kerran sanoa, että ei käy että sitä, että onko tällaista rahastoa vastaan vai ei, vaan se, miten tällaista, miten näitä rahasto toimii, miten sitä hoidetaan ja miten me haluamme, että sen, sen toiminta ohjataan katso välttämättä, mitä ovia minä olen tässä rahoittamassa tai mitä kattotiiliä minä olen rahoittamassa. Se ei minua kiinnosta, vaan minua kiinnostaa se, miten paljon EU on ollut mukana itse yksittäisessä hankkeessa, koska silloin ehkä pystyn paremmin sanomaan asiasta jotakin. Keskustelu hyvin mielenkiintoinen täällä, siis vastinetta rahalle voimme vastata tässä, että vaikka naavistustakaan onko niin. Se on tämä ongelma tämän tyyppisessä kansainvälisessä yhteistyössä. Ja hyvät kollegat, niin kauan kuin me me vain katsomme, mikä tilanne on. Budjettivaliokunta on käyttänyt varoja, jos me ei pysty kysymään, mitä, miten rahoja on käytetty, emme saavuta tavoitteita ja niin kauan mikä ne tulee muuttumaan. Joten minä olen hiukan hämmästynyt tästä keskustelusta, koska minusta tästä olisi apua ja komission pitäisi kenties kerrankin laittaa kortit pöydälle, eikä aina pyrkiä antamaan jotain selityksiä. Komissio voisi sanoa kyllä suoraan, miten vähän se tietää sitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Tämä on aika vaikuttava, ei voida tehdä mitään valvontaa, koska turvallisuustilanne ei mahdollista sitä, mutta silloin voidaan kysyä, että pitäisikö sitten ylipäätään antaa rahaa, jos meillä vain on olemassa toivon periaate siitä, että varoja käytettäisiin järkevällä tavalla. Tässä vaiheessahan kaikki on mahdollista. Afganistanissa lehdistön raportit Yhdysvalloissa ovat täynnä tietoja siitä, että raha kannetaan pyykkikoreittain ulos Afganistan ja viedään jonnekin yksi yksittäisten ruhtinainen pankkitileille ulkomailla. Tämä on ongelma, jonka olemassaolosta meidän pitää lähteä liikkeelle, mutta jos riski on olemassa, silloin on, voidaan kysyä, mitä tehdä. On oikein tehdä näissä maissa jokin, niin mutta on turha elätellä mitään harhaluuloja. Varmasti on paljon erilaisia petostapauksia, ja, ja hälyttävää on se, että yhtäkään tapausta ei seurata. Kukaan ei näytä voivan huolehtia asiasta, koska säännöt ovat sellaisia, että kukaan ei voi huolehtia asiasta ja säännöt ovat sellaisia, että komission ei tarvitse huolehtia asioista, koska se ei tiedä asiasta mitään. Siksi me olen sen puolesta, että nämä rahastot tehdään sellaisiksi, että komission on pakko seurata varojen käyttöä ja huolehtia siitä, mitä varoilla todella tapahtuu erilaisten rahastojen tai tapahtuuko se budjetin kautta ei voi olla niin, että poissa silmistä, poissa mielestä. Meidän ongelma tällä hetkellä on se, että me, meillä on liian vähän täsmällisiä sääntöjä näistä asioista. Merci. Kiitos esittelijälle Ingeborg. Näin kohta neljän käsitelty. Eiku anteeksi, Hia Geier. Ja, Inge, danke, niin, kiitos tästä selkeytyksestä. Tässähän me kohtaamme. Totta kaikki tietävät, että me olemme yksi niistä harvoista toimista, siis, elimistä, siis me ja Maailmanpankki olemme, jotka eivät saa mitään täyttää selvitystä varojen käytöstä. Siis se, siitä, missä varat on käytetty, missä niitä on käytetty, siitä kukaan niin voidaan, no siitä voi nostaa kysymys esille, että haluanko minä tuollakin täyttää avoimuutta siitä, mitä Y eu on maksettu. Se on kysymys sinänsä, mutta se, että, että on varoin käytetty näin ja näin paljon, ne on käytetty näin ja näin, sen täytyy olla olemassa tilivelvollisuuden muodossa – Toinen asia on sitten se, että haluammeko me sisäistää tilintarkastusta, jota tehdään Maailmanpankissa ja YKssa. Katsommeko me sitä samalla tavoin kuin katsomme omia tilintarkastuksiamme vai olemmeko sitä mieltä, että asiaa pitäisi katsoa erikseen eri tavalla. Niin, tosiasia kuitenkin on se, että me emme tiedä mitään. Siitä en ole kuitenkaan yhtä mieltä. On paljon komission asiakirjoja, mukaan luettuna pitkiä yksityiskohtaisia hankeluetteloita, joissa todetaan, miten, mihin hankkeisiin eurooppalaisia varoja on käytetty. Ja jos voisin sanoa yhden myönteisen asian omasta Afganistan kertomuksesta, niin se, että rahat, joita kannetaan pyykkikorjataan ulos, ei ole eurooppalaista rahaa. Ne ovat dollareita. Ei meillähän ei ole mitään, me olemme antaneet mitään suoraan budjettitukea, joten mitään suoraan myönnettyjä varoja ei sinne ole virrannut. Ja amerikkalaiset ovat antaneet ymmärtää nyt tässä raportoissa niin, että heidän naivi näkemyksensä suorasta budjettituesta on nyt ollut hyvin kallis asia siinä mielessä, koska nämä pyykkikoreissa kannetut rahat, ulosvidut rahat ovat olleet juuri tällaiset rahat, jotka, ovat, siis, jotka on myönnetty käteisvarana. On menty maalle annettu viljelijälle 50 dollaria käteen ja sanottu, että olkoon tulevaisuudessa kasvattamatta heroinia. Näinkin tietysti voi toimia, mutta se saako sitten vastinetta rahalle tämän jälkeen on luku sinänsä. EU periaatteessa on kiinnittänyt huomiota siihen, että eurooppalaisia varoja hallinnoidaan asiallisesti ja että niitä käytetään asiallisesti. Kaikki ei ole täydellistä, mutta se, että me emme tiedä, mihin varoja on käytetty, sen minä kyllä kiistäisin. Ainakin Afganistanista voidaan sanoa, että tällä hetkellä on ainakin kolme Olaf-tutkimusta käynnissä. Yksi liittyy kansalaisjärjestöön, jonka Afganistanin toimisto on sellainen, että siellä työskentelee vain tietyn perheen jäseniä, eikä ole mitään laskuja, joita voitaisiin esittää toiminnasta. Ei se ole pelkästään niin, että vain rahoja, varoja välittäisi eteenpäin että sekä vain toisessa tapahtuu jotakin tilaa. Tässä mielessä on kuitenkin hiukan myönteisempi ja meidän pitäisi keskittyä nyt niihin asioihin, joita voidaan parantaa ja pistää voimamme nimenomaan siihen. Äh, tuomioistuimelta on vielä puheenvuoropyyntö. Gressle, ehkä haluat nyt tähän vastata. Niin haluaisin vain sanoa, että vastineet rahalle, että siitä, ole, siitä meillä on mitään käsitystäkään. Mitä me siis saamme? Onko tämä nyt sen arvoista? Saammeko me sen, mitä me haluamme saavuttaa? Siis vaikuttavuus. Tämä on juuri se, jos katsoo tietoistumistamien lukuja, voi vain tulla tähän johtopäätökseen. Tuomistuen. Niin, puheenjohtaja, täällä oli kaksi jäsentä, joilla oli vielä kysymyksiä minulle. Haluaisin lyhyesti vastata heille. Aloitetaan viimeisestä. Yhteinen elin YK on EUn kesken. Onhan se mahdollisuus, mutta komission kuuluu tässä tehdä aloite. Jos komissio tekee jonkinlaisen aloitteen, niin me tutustumme siihen ja kommentoimme. Mutta ei se ole meidän tehtävämme se aloitteen teko. Ajala Sender, riskimarginaali, oli aivan oikeassa. Se on hyvä keskustelu, arkaluontoinenkin keskustelu, mutta on nyt ymmärrettävä, että tilintarkastustuomioistuimessa ei voida tulla sanomaan, että no niin, tämä voidaan hyväksyä riskinä tai virheenä. No, komission täytyy tässäkin tehdä aloitte yhdessä parlamentin kanssa keskustellen ja sitten päädytään johonkin, mutta kyllä minä teitä ymmärrän hyvin, kun Irakissa, Afganista käytetään rahaa tai Etelä-Sudanissa, niin ei se niin selvä ja helppo aina ole. Toisin kuin jossain jäsenvaltiossa, Siinä olette aivan oikeassa. Mutta se ei kuulu meidän oikeutemme käydä tätä keskustelua. Sen sijaan, kun mainitsitte viimeisen kohdan sivulla 21, niin minä luulen, että täytyy lukea se hiukkasen eri tavalla. Mitä siellä sanotaan? Kun puhutaan vastineesta varoille, puhutaan kolmesta asiasta. Tämä viimeinen on puolestaan on vaikuttavuus, saadaanko tuloksia aikaan. Esimerkiksi, jos halutaan varmentaa jälkikäteen, onko tuloksia saavutettu, niin tarvitaan jokin lähtökohta tietysti, piste. Jos sanotaan, että halutaan kahdella jakaa, tai siis puolittaa kuolleisuus, niin totta kai komissio täytyy tarjota jokin perustaso ensinnäkin, vertailuarvo. Muutoin ei voidaan arvioida onko saavutettu tavoite vai ei. Tuliko tämä selväksi? Esimerkiksi lasten kuolleisuudessa tämä oli aivan selvää. Komissio esitti tavoitteen puolittaa kuolleisuus. Se oli ihan selvä juttu. Muissa kohdin puolestaan ei ole lukutietoja lähtökohdaksi tarjolla. Siksi me pyydämme komissiolta, että sanotte parlamentin selkeästi, että nyt pannaan varoja YK käyttöön Irakissa, Afganistanissa, Etelä-Sudanissa ja lähtökohta on tämä. Ja nyt halutaan saada tällaisia tuloksia, siis parempia nyt ainakin. Mutta parlamentin täytyy pystyä arvioimaan. Sen se täytyy arvioida tätä lukujen perusteella. Ja nyt lopettelen puheenjohtaja. Jos esimerkiksi halutaan lisätä koulutusta, koulukäymistä, niin täytyy toki tietää, mikä on nykyinen taso. Ja kun se on lyöty lukkoon, niin komission asiakirjassa sanotaan kun on selvästi, että tämä ja tämä on tavoite, siis eli lisätä koulussa käymistä. Mutta minun mielestäni parlamentti täytyy pystyä jotenkin arvioimaan tätä. Siis sillä täytyy olla käytössä lähtötilanteesta tietoja ennen kuin varoja annetaan käyttöön. Niin, että voidaan arvioida, onko sillä vaikutuksia, siis ihan määrällisiä, jos vain mahdollista. Ymmärrättekö? Simmottis, tämä esimerkki. Puhuvo kommentit. Merci. Est-ce que notre rapporteur veut... No niin, haluaako esittelijä vielä sanoa jotain? Esittelijä oikeastaan jo kertoikin kantansa. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, esitän, että päätämme tämän neloskohdan käsittelyn ja menemme kohtaan viisi. Siinä katsotaan, missä mennään Olafin uudistamisessa. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat edelliseen keskusteluun. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijämme Ingeborg Gressle. Niin. Tulee puhuttua ehkä hiukan liikaakin. Tämä on kohta, joka viime kerralta siirrettiin, eli Olafin tilanteesta, siis tällä hetkellä viiden kolmikantaneuvottelun jälkeen, jotka ovat kestäneet kaupalla. Kiitos kaikille, jotka ovat kestäneet näitä kokouksia. Olemme päässeet kohtaan 13a. Enää ei olla niin kovin kaukana. Kaikki on asiakirjoissa olevassa on asetus itse uudistettuna ja siihen me olemme nämä sisälliset nämä tekstit paksulla, joista me olemme yhtä mieltä, lihavalla siis. Ja se, mikä lopussa on jäljellä, niin puuttuu vielä, siis on tällaista himmeämpää, mutta sitten kerrotaan, mitä puuttuu liitteessä yksi. Puuttuu jotakin tärkeitä osia kuitenkin. Jos voisin hiukan lyhyesti kertoa tähän asti sitä keskusteluista, pääongelma ei ole neuvoston, vaan komission kanssa, eikä Olafin kanssa, vaan pääsihteeristön kanssa. Kysymys, joka nyt nousee yhä enemmän mieleeni, on se, että voimme kyllä puhua riippumattomasta Olafista komission puitteissa. Eikö nyt pitäisi jo soittaa hälytyskelloja, että on paljon pyrkimyksiä viraston riippumuutta ja sen tutkimusten riippumuuteen puuttua nimenomaan komission taholta. Seuraavissa neuvotteluissa aion tämän ottaa esille kattavasti. Olaf itse on ollut avuksi keskusteluissa, mutta jos kävisi keskustelua vain Olafin kanssa, olisimmekin päässeet paljon pitemmälle. Kaksi kolmasosaa keskustelusta on komission kanssa käytävää Semetan kabinetin tai pääsihteeristön kanssa käytävää keskustelua. Jos käy kaiken lävitse, mitä on liitteessä yksi, meillä on vielä määritelmäongelmaa. Tähän asti emme ole päässeet yksimielisyyteen siitä, miten voitaisiin käsitellä sanaa epäsäännöllisyydet. Tähän asissa kohdissa, jotka ovat olleet asetuksissa, Olaf, jotka ovat osa, antavat oman panoksensa Olafin asetukseen, mikä liittyy viraston toimivaltaa jäsenvaltiossa. Ei, siinä ole epäilystäkään siitä, etteikö Olaf olisi toimivaltainen myös epä, epäsäännöllisyyksien tapauksissa. Mutta tähän asti neuvosto on ollut tätä vastaan. Neuvosto on tässä erittäin päättäväisesti ollut tätä vastaan. Me kiistelemme vielä sanasta taloudellinen toimija, joka on välillisesti osallinen. Siis se, ketä kaikkia virasto saa ottaa tutkimuksen kohteeksi, miten välillisesti tai välittömästi pitää olla osallinen. Sitten viraston toimivalta, sopimukset, erilaiset Mission darauf, dass man in die Regulierung hineinschreibt, dass es legally... Esimerkiksi pöytäkirjat ja sitten se, mikä kysymys sopimuksista, jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. Lähdemme siitä liikkeelle, että tämä on selvää, mutta jos tämä vielä kirjoitetaan tänne, niin sitten voidaan saman tien luopua koko asiasta, koska voidaan sitten siis solmia sopimuksia, mutta niitä ei ole pakko noudattaa. Tämä pitää tehdä selväksi johdantosan kappaleissa. Sitten on vielä avoimena kysymys siitä, mitä oikeuksia Olafilla on, milloin sillä olisi oikeus tutustua parlamentin jäsenten toimistoihin ja parlamentin jäsenten avustajien toimistoihin. Huomenna mulla on tästä kokous, olisin iloinen, jos tuossa kokouksessa voisimme keskustella ainakin jäsenten kanssa vielä siitä, miten tämä pitäisi hoitaa. Sitten on vielä tietosuojaongelmakin, mutta siitä olemme nyt saaneet aikaan työstetyksi tuloksen eh, EUn korkeimman tietosuojavaltuutetun kanssa, siis se, mitä oikeuksia Olafilla on tutustua toimielinten tietokantoihin. Pääkohta on kuitenkin vielä avoinna siitä, miten voidaan suojella niiden oikeuksia, jotka ovat osallisina joissakin menettelyissä, mitä oikeuksia pitäisi olla Olafin puitteissa. Tämä osaltakin vielä on avointa se, että jos eh, joku tutkimuksen, Olafin tutkimuksen aikana valittaa äh, asioissa, jotka liittyvät hänen oikeuksiinsa, niin, niin tästäkin olemme pääsemässä ratkaisuun. Perustana työllemme on vuoden 2008 marraskuun raportti. Sen pohjalta työskentelemme tarkistuksia. On joitakin harvoja kohtia, jotka, joita tämä tarkistus eivät kosketa. kysymys siitä, mitä liittyy esimerkiksi parlamentin jäsenten toimistoihin pääsyn mahdollisuus. Nämä ovat kysymyksiä, jotka erikseen esille ja huomenna aamulla pitää keskustella kahdesta asiasta, ainakin muun mm. muassa siitä valvontakomiteassa, että miten ylipäätään tällaisia päällekkäisiä tehtä toimia heillä voi olla. Ja sitten on tämä korkean ryhmä, siis nykyis, mitä nimittäin nykyisen valvontakomitean jäsenet. Tässä on siis päällekkäisyyksiä, päällekkäisyyksiä aiheissa, jotka liittyvät muun muassa siihen, mitä ovat päällekkäiset virkakaudet. Tämä ovat asioita, joista pitää huomenna myös keskustella. Mm, tämä, tämä on asia menettely, jota emme ole ottaneet esille tarkistuksamme. Tässä ei ole sukan mitään salaisuuksia, mutta olisin kiitollinen, jos puolen puheenjohtajakauden aikana voitaisiin saada tämä kseen. On tuollakin ollut lukuisia tapaamisia, jotka ovat kokonaisia päiviä. Puola ei ole enää niin optimistinen sen suhteen, että se puheenjohtajakaudellaan saisi tämän vietyä päätökseen. Siltä alkaa olla hiukan into hiipunut, mutta haluaisin kuitenkin pyytää puolalaisilta puolalta, että tämä wording sanan muodon saataisiin päätökseen – joulukuussa kuudes päivä on viimeinen tästä asiasta vastaavan työryhmän kokous neuvostossa ja asia pitäisi käydä keskusteluksi, saada keskusteluksi ennen sitä, koska tämä on hyvin kiireellinen aihe ja ensi viikolla pitää työskennellä varainhoitoasetus kiireisesti, mikä merkitsee sitä, että kuukausi ei ole aikaa millekään muulle, millekään Olaf-asetukselle, joten pyytäisin, että neuvosto nyt todella tavoitehakuisesti jatkaisi työtä meidän kanssamme yhdessä, jotta päästäisiin ripeästi tulokseen. Me pyrimme avoimet kysymykset, joita sisäisesti on, pitäisi selvittämään, että tässä uudelleenmuotoilussa tekstissä pyytäisin, että tuli sitten, kollega tuli tulisi huomenna kello yhdeksän, teitä tuolla tarvitaan, koska me tehdä päätöksiä, muuten emme voi jatkaa eteenpäin. Tässä oli kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos. Merci. Est-ce que sur ce, monsieur... Paljon kiitoksia. Kollega Shatsimarkakis, olkaa hyvä. Andi. Haluaisin kyllä onnitella kollega Gressleä tästä muotoilemastaan tiukasta kannasta komission ja neuvoston suuntaan ja kiitokset tästä avoimesta toiminnasta. Puhun tässä sillä Kakiksenkin puolesta. Hän välitti tällaisen viestin, että homma sujuu. Muutama huomio. Ensinnäkin nämä rahoitukselliset intressit, sen määritelmä. Meidän tulisi löytää sellainen määritelmä, joka olisi mahdollisimman kattava. Voi olla, että joulukuussa saamme neuvostolta ensimmäisiä sopimusmuutosehdotuksia pöydälle. Tuleeko tästä fiskaaliunioni vaiko jotain muuta, jossa komissio EKPkin ovat mukana ja aivan uusia toimivaltuuksia Olafille Joten kyllä minun mielestäni tässä määritelmässä pitäisi huomioida tämä mahdollisen fiskaalisen tai federalistisen unionin mukana tuoma luonne huomioon. Me olemme keskustelleet täällä jo tästä EV-vakausvälineen ja vakausmekanismin roolista ja sitten tämä pääsy näihin toimistotiloihin. Muutamia tapauksia on jo käynyt ilmennyt erityisesti edustaja Salvan tilanne. Häntä on syytetty Taalerin ja Severinin tekemien tai kaltaisten tapahtumien äh, synnystä ja hänen kautta Olaf on päässyt näihin hänen toimistotiloihinsa käsiksi ja sitä kautta on tämä tapaus saatu ratkaistua hyvin nopeasti ja kyllä meidän täytyisi huomioida myöskin tämä tällainen vapaaehtoinen toiminta. Eli jos syytetty tai epäilty haluaa tehdä Olafin kanssa yhteistyötä, niin siihen hänelle pitäisi antaa mahdollisuus. Tietenkin tässä on olemassa myöskin tällainen harmaa vyöhyke, puheenjohtajisto ja pääsihteeristö ovat esittäneet jo perustavanlaatavaa olevan kysymyksen, eli mikäli eurooppalaista yleistä syyttäjävirastoa ei ole olemassa, niin silloin ei myöskään pitäisi olla olemassa tätä pääsyä näihin toimistotiloihin, ja minun mielestäni tämä asia pitäisi ratkaista mahdollisimman nopeasti, jottei siitä tule sitä kompastuskiveä. Ja sitten tähän komiteaehdotukseen. Oikein paljon kiitoksia tästä selvityksestä muun muassa näihin päällekkäisten toimikausien osalta. Mutta tämän mainitun asian osalta meidän täytyisi aina nähdä tämä rakenne eikä niinkään tämä mikrohallinto. Eli jos rakenne on hyvä, niin silloin meidän ei tulisi lähteä ö, vatvomaan pilkkuja ja pisteitä. Ja toivoisin, että kollega Gressler jatkaa tällä ponnekkaalla ponnekkaalla tavalla näiden asioiden käsittelyä. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Gressleä hänen tekemästään työstä tämän uudistamisen parissa. Minusta, mikä tässä keskeisintä on, sitä paitsi on tullut hyvin esille myös meidän toimistojemme kanssa, mutta se on yksi lisäsyy vielä – näihin ongelmiin Olafin kanssa, nimittäin se, että voidaan taata se, että suojellaan niitä henkilöitä, olivatpa kyse, olipa kyse juridisista tai luonnollisista, joihin kohdistuu jotain syytä toimia ja niin, että myös huomioidaan aikataulut niin, että on riittävästi aikaa menettelyihin. Me tiedämme, että kussakin jäsenvaltiossa on tällaisia ongelmia – että oikeuskäsittelyt pitkittyvät. Se on hyvin hankalaa myös ajatellen demokratian terveyttä. Olaf on aika erikoinen eläin kuitenkin komissiossa, vaikka se onkin riippumatin tavallaan. Mutta se, että se on näin omituinen, eikä oikeastaan tiedetä, mihin se oikein voidaan sijoittaa, niin että siihen ongelman aina törmätään, että on tällainen epävarmuus sekä luonnollisten että oikeudellisten henkilöiden kohdalla joihin on kohdistunut tutkintaa. Siksi minä pyytäisin, että tämä käsikirjakysymys, että saada jonkinlainen rank, sellainen puite, joka olisi laillisesti, lainsäädännöllisesti jotenkin arvioitavissa. Sinne annetaan paljon neuvonantajia, ja joilla on totta kai oma intressissä suojella omaa instituutiotaan. Jos ajatellaan tätä valvontakomiteaa, niin se on tavallaan ainoa, joka voisi jonkinlaisia tietoja antaa riippumattomista ja valvoa, että Olafissa ei jouduta tämän tyyppisiin mutkikkaisiin tilanteisiin. On vahinko, ettei tämän puitteissa voida tähän mennä. Minä haluaisin kysyä myös esittelijältä, koska se on tullut julkisestikin esille, että minä olen huolestunut ei minä ymmärrän toki se varmasti edellyttää tätä riippumattomuutta puolustetaan Olafin kohdalla, mutta jos ajatellaan niitä muutoksia, joita on jo ujuttautunut sinne, joita ollaan nyt päättämässä Olafissa, ettei se, että se olisi sen puolesta, että meillä olisi yksittäinen tutkintavirasto, jossa todellakin olisi tämä tutkintavalta ja riippumattomasti tässä on jouduttu sivuraiteille, on tullut muita toimintoja mukaan, sanoisin kirjallisempiakin toimintoja, jotka eivät tätä keskeistä osaa vahvista millään muotoa, siis tätä tutkintapuolta, joka olisi riippumatonta sekä sisäisesti että ulkoisesti. Siksi minä annan rohkaisun sanani esittelijälle ja toivottavasti näissä menettelyllisissä takuissa kuten myös siinä, että Olaf selviytyisi tehtävistään tutkimukset, taul, tilastot sun muut, niin että me tätä peräänkuuluttaisimme, että saataisiin toimintaa lisää arvoa ja puolustaa totta kai, kuten minä olen sanonut jo muitakin elinten kohdalla, että varsinkin tässä valvontakomiteassa olisi ainoastaan tehtävänä valvoa niin, että meilläkin olisi mahdollisuus laajempaan riippumattomuuteen, suurempiin menet, menet, mm, menettelyllisiin takuihin. Monsieur Balsitis. Herra Balsitis. Ačiū. Pirmininkė, iš tikrųjų Olafo reformos dokumentas, manau, ypatingai. Niin, asiakirja Olafin uudistuksesta on hyvin tärkeää meidän valiokunnallemme, etenkin kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan. Se on yksi tärkeimpiä asiakirjoja. Haluaisin kiittää esittelijää Ingeborg Gressleä. Hän on äh, sietänyt sitä, että olen ollut poissa neuvotteluista, jotka ovat liittyneet objektiivisiin tavoitteisiin ja poissa olevat olleet kuitenkin subjektiivista syistä. Ja hän on mainittu aivan oikein, pääasia, tärkein asia on, miten me varmistamme Olafin riippumattomuuden. Sillä tavoin me voimme saada helposti tietoa ja antaa vastauksia kysymyksiin, kysymykseen, joka liittyy siihen, että saadaan vastineetta rahalle. Aiemmassa esityksessä kohdassa me kävimme laajan keskustelun ja pääperiaatteet, jotka liittyvät Olafin toimimiseen ovat melko selkeitä. Me olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että se mitä on saavutettu on hyvää. Ja Olaf itsekin ymmärtää tämän, Euroopan komissiokin ymmärtää sen. Olafin täytyy pysyä riippumattomana, sillä täytyy olla oikeus saada tietoja, kerätä tietoja. Sillä täytyy olla poliittinen poliittisia virkamiehiä, jotka voivat päättää, mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Toisaalta riippumattomuuden täytyy olla rajoitettua sillä tavoin, että toimielimet itse ennen kaikkea katsovat, mitkä ovat sen oikeudet tehdä tutkimuksia. Ajattelen, että 11 kohtaa, miten niissä on saatu edistysaskelia ja ajatellen ongelmia, jotka liittyvät menettelytakuihin ja määritelmiin. Niihin haluan puuttua. Minusta esitys on aika hyvä, mutta menettely siis täytyy saada aikaan ja me voimme toivoa, että tässä prosessissa, kuten Ingeborg on maininnut, Puolan puheenjohtajakauden aikana saisimme aikaan lopullisen sopimuksen lopullista asiakirjasta, ja että Olaf tulevaisuudessa paremmin olisi määritelty ja meillä olisi hyvin selkeä rakenne Euroopan unionissa, jolla voisi olla johtorooli tässä. Mitä tulee sitten toimivaltaisiin viranomaisiin jäsenvaltioissa, Eurojust ja Europol, valtiollisen turvallisuuden yksiköt jäsenvaltioissa petoksen torjunta instituutiot, ne eivät harjoita tehokasta yhteistyötä. Merci. Kiitos, parahin kollega. Haluaako komissio vielä lausua jotain? Ei. No, voidaan lausua sananen. Komission iloinen, että voimme tehdä yhteistyötä Gresslen ja neuvoston kanssa – nimenomaan, että voimme parantaa vuoden 1999 asetusta. Komissiohan alun perin on esityksen tehnytkin. Me teemme työtä yhteistyön hengessä. On, on ikävä, että Gresslen mielestä me olemme olleet tässä ikään kuin ongelmana – totta kai haluamme, että kaikki toimielimet puolustavat, siis tähtävät yhteen suuntaan, että meillä olisi riippumaton ja, ja tehokas Olaf. Ja sellainen Olaf, jonka menettelyt olisivat selkeät. Minä ainakin toivomme, että asetus suoraan sisältäisi näitä määräyksiä, varsinkin liittyen menettelyllisiin takuisiin. Siksi ne ei tarvita enää mitään muuta lainsäädäntöä, joka loputtomiin esittää yksityiskohtaisia takuita, vaan menettely on oltava selkeä tässä asetuksessa. Sitten tietenkin tulee kyse täytäntöpanomääräyksistä, mutta nekään eivät saa mennä vastoin näitä keskeisiä takuita, jotka ovat itse asetuksessa. Komissio valittelee sitä, jos Gresseli asia näin näe, mutta ei ole minkäänlaista aikomusta heikentää Olafin riippumattomuutta päinvastoin. Komissio toki kiinnostaa se, että voidaan suojella eh, kaikkien henkilöiden oikeuksia, kaikkien virastojen ja toimielintenkin oikeuksia. Komissio on kovasti kiinnostunut myös parlamentin jäsenten ja avustajien suojasta. Meidän täytyy kuitenkin löytää kokonaistasapaino eh, tietosuojassa koskee kaikkia henkilöitä. Me etsimme kyllä ratkaisuja ja varmasti tulevina päivinä löydämmekin niitä tekemällä avoimesti yhteistyötä Rova Gresslen ja neuvoston kanssa. Très bien. Bon. Erinomaista, kiitoksia tästä julkilausumasta. Haluaako esittelijämme? Niin Olaf ei kai halua puhua. No. Vous voulez dire un mot, non Haluatteko sanoa jotain vai ei? Eh, oui, monsieur le président, euh, très brièvement, je voudrais... Lyhyesti puheenjohtaja, haluaisin tähdentää sitä, mitä täällä juuri todettiin. Tutkinnassa Olafin äh, riippumattomuus on äärimmäisen tärkeä tavoite kaikilta osin. Olafin luonnehan on toimijoiden välinen, siksi riippumattomuus on vielä tärkeämmässä asemassa. Yhden asian haluaisin vielä vahvistaa, mitä täällä jo todettiinkin, nimittäin kolmikantaneuvottelu on käynnistynyt rakentavassa hengessä. Olaf ei ole lainsäätäjä, mutta me haluamme osallistua siihen myönteisessä mielessä. Haluaisin kuitenkin, että kaikki siihen sitoutuisivat, että tuloksia saataisiin aikaan. Mielestäni tämä alkudynamiikka ainakin on ansiota, parlamentin ansiota ja varmasti puheenjohtaju tärkeässä asemassa olen huolissani Gressle murheista, että jos ei nyt Puolan kaudella saada aikaan käsin tuloksia, niin että neuvottelut vain pitkittyisivät. Toivottavasti päästään eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Totta kai tämän uudistamisen ja sen kanssa, mitä sisäisesti tapahtuu, on kytkös. Se, että Olaf uudelleen järjestetään, järjestellään, työmenetelmiä muutetaan. Me toivoisimme omalta puoleltamme, että uudistus voitaisiin saattaa päätökseen mahdollisimman nopeasti niin, että saataisiin tässäkin oikeusvarmuutta menettelyssä. Totta kai tähän liittyvät myös nämä menettelyiset takuut. Mutta haluaisin, että tämä tavoite olisi kolmen toimielimen kesken yhteinen. Määriteltäisiin siis yhdessä tämä käsite, rahoituskytkökset, taloudelliset sitoumukset mahdollisimman laajasti niin, että huomioon otetaan myös viimeaikaisin institutionaalinen kehitys. Varmasti ne ovat yhteisiä tavoitteitamme ja varmasti edes toki on varmaan muitakin vaikeuksia vielä, joista on selvitty. Kiitoksia herra Kohl. Haluatko esitellä jotain sanoa lopuksi? Niin, kun mukavasti olemme yhdessä, niin haluaisin kuitenkin vielä esittää jotakin lisäkommentteja. En tietenkään nyt halua tallata komission varpaille, koska mehän tarvitsemme komissiota ja minäkin tarvitsen ystäviä. Ja, mutta kuitenkin on erilaisia asioita, jotka ovat saaneet minut hiukan miettelijäksi. Ensinnäkin on se, että kun me neuvottelemme ja keskustelemme Olafin uudesta sisäisestä rakenteesta, samaan aikaan uusi pääsjohtaja jakaa organisaatiokaavion, jossa, josta on nähtävissä se, mitä hänen mielestä, mikä hänen mielestä pitäisi olla Olafin rakenteen, ja se ei ole mitenkään sopiva sen kanssa, mistä me keskustelemme. Joten kysymys kuuleekin, miten vakavasti tämä osallistuminen päätöksentekoon ylipäätään otetaan. Minä ymmärrän, että hänellä on pääntätävalta organisaatiosta, mutta on kysymyksiä, jotka liittyvät sisäiseen menettelyyn, jolla katsotaan, mitkä ovat tutkimusten osallisten oikeudet, miten tämä pitäisi järjestää ja tämä on asia, pitäisi katsoa myös. Ja minä haluaisin tietää, miten vakavasti tämä otetaan. Miten vakavasti on tällaiset keskustelut, joita minä ja hän käymme. Mutta se ei sinänsä vaikuta mihinkään suuntaan. Kysymys on kuitenkin siitä, miten voidaan saada sellaiset rakenteet, jotta me näemme sieltä myöskin, voimme havaita, että niissä ovat myöskin meidän äh, näkemyksemme edustettuina. Toinen asia on sitten se, joka liittyy Olafin riippumattomuuteen. Minä kuulen nyt, että pääjohtaja haluaa luopua AIPN-asemastaan, joka on siis äh, oikeus tehdä, äh, ehkä se on siis oikeus nämä uudet kännykät ovat aivan kauheita. Minun kännykkä ja minäkään emme ole vielä oikein ystäviä keskenämme. Niin. Tämä AIPN tarkoittaa sitä, että hän itse voi nimittää henkilökuntaa. Nimittää henkilökuntaa. Ja jos hän luopuu tästä, se olisi tietysti kovin valitettava tapa puuttua Olafin riippumattomuuteen, mikä pitäisi hälyttää parlamentti. Ja valvonta komitean osalta on katsottu, että myöskin pääjohtaja sellaiset tapaukset, joita ei seurata ja ei tutkita eteenpäin, että näissä tapauksissa, näissä kertomuksissa ovat nähtävissä kaikki nimet, ja että nämä tapaukset on annettu eteenpäin eri tahoille komissiossakin ja mukana ovat myöskin ne nimet, jotka ovat antaneet vinkkejä siitä, mitä on tapahtunut. Eli, ja tämä johtaa siihen, että nämä henkilöt eivät tule vastaisuudessa enää toimimaan tällä tavoin. Ja haluaisin tästä myöskin kertomuksen tietosuojeluvaltuudelta. Nämä ovat hyvin vakavia asioita. Ja sitten neuvotteluihin vaikuttaa myös se, mitä Olaf ja komissio, miten pitkälti ne ovat mukana virkamiesten ohjesäännön uudistamisessa. Meillä on nyt se tilanne, että tietyt kurinpito-toimenpiteet, niitä ei voida käyttää niin kauan kuin ei ole olemassa tuomiota. Tämä on johdettavissa ohjesäännöstä, joten olisi tärkeää, että toimielin voisi lyhtyä toimenpiteisiin vaikka oikeuskäsittely ei olisi vielä päättynyt. Joten toimielin voisi tehdä oman arvionsa. Ja tätä varten pitäisi tehdä pieni muutos virkamiesten ohjesääntöön ja antaa ylipäätään tällainen mahdollisuus toimielimelle eh, toimia oman arvion pohjalta. Nämä ovat siis sellaisia asioita, jotka ovat hyvin, josta nousee esille selvästi hyvin syvälle meneviä ongelmia. Ja syvälle menevä ongelma on myös tällaisessa eh, sovittelumenettelyssä, joka käydään neuvoston kanssa vuosittaisessa keskustellaan siitä, miten tärkeää neuvostolle ylipäätään on petosten toriminen. Ja se, mistä äh, täällä puhuttiin, tällainen äh, menettely... Ines, es war dein Amendment, das auch angenommen wurde, nämlich... tällainen menettelykoodi, joka pitäisi minun mielestäni ottaa mukaan yhteispäätösmenettelyn puitteisiin. Olen ottanut asian useaan otteeseen esille ja voi tietysti kuvitella, että se ei ole herättänyt mitään vastarakkautta siitä pitäisi keskustella myös ja katsoa, mitä asiassa pitäisi tehdä, mutta tällainen menettelyinen koodi on hyvin tärkeä hanke, joka on vielä kesken. Mitä tulee sitten tähän fiskaaliseen unioniin, josta Kakis puhui, meidän pitää vielä katsoa, mitä, pitää meidän muuttaa tässä joitakin rahoituksellisia etuja koskevia määritelmiä, mutta mutta tällainen fiskaaliunioni tekee välttämättömäksi yhteistyön Euroopan tasolla jäsenvaltioiden kesken vielä enemmän, jotta voidaan tehdä tehokkaampaa työtä, siis todellakin välittömästi välttämätöntä. Joten uudistus on tärkeää, jota pitäisi työstää hyvin huolellisesti. Mitä kollega Sender vielä sanoi, mitä tulee tähän valvontakomitean riippumattomuuteen, mitä täytyy nyt todellakin äh, että äh, myöntää, että Rova Sender on tässä oikeassa, koska minä ajattelen aina, että tämä voidaan sisällä, talon sisällä hoitaa rauhallisesti, mutta nyt olemme tulleet siihen tulokseen, että tätä ei voida hoitaa rauhallisesti rauhanomaisin keinoin, joten minä olen nyt taipuvainen kirjaamaan sen jo asetukseen, mitkä liittyvät sihteeristöön, äh, mitkä liittyy henkilöstöön, mikä liittyy riippumattomuuteen. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka pitää vielä jälkeen lisätä. Minä tulisin nämä esitykset myöskin työstämään ja haluaisin keskustella niistä huomenna teidän kanssanne, siis niiltä osin, mitä pitää tehdä, mitä ei. Otin tämän itse asiassa esille jo Strasburgissakin. näin ongelmat, joita meillä on. Olen kuitenkin luottavainen, että nyt olemme paljon pitäneet yhdessä kokouksia. Haluaisin nyt korostaa sitä, että neuvottelun ilmapiiri on ollut hyvä. Ja tässä mielessä olemme kyllä kaikki ystäviä. Vannon sen. Niin, me olemme todellakin kaikki kiinnostuneita siitä, että saadaan aikaan hyvä lopputulos, vaikka meillä kenties on hiukan erilaisia näkemyksiä siitä, mikä voisi olla hyvä tulos. Haluan kiittää Nova Menada eh, sihteeristöstä, joka on, tekee erinomaista työtä tekstien parissa. Haluan kiittää myös omaa avustajani Nova Fancelloa ja myöskin niitä muutamia rohkeita avustajia, jotka aina kestävät kokouksissa. Tiedän, että tie on, työ on raskasta, en voi muuttaa sitä. Pyydän kärsivällisyyttä. Merci. Kiitos. Rouva Clespujardin komissiosta on pyytänyt vielä puheenvuoroa. Olkaa hyvä, rouva. Puoli sekuntia vähäinen seikka sinällään, jonka Rova Gresse otti esille, mutta kuitenkin tärkeä. Nimittäin mitä tulee lopullisten raporttien lähettämiseen. Gresslen on sitä mieltä, että siellä olisi jotain ongelmia, jos ajatellaan ilmiantajien suojelua. Voin vakuuttaa teille, Gressle, että näin ei ole. Näin ei ole. Nimittäin komissio on säännöllisesti pyytänyt Olafilta ja tietoisen valtuutettu, että ilmi antajien nimiä ei paljasteta lopullisissa kertomuksissa. Onko niistä sitten toimia tullut tai ei? Siis tämmöiset tiedot eivät olekaan näissä lopullisissa kertomuksissa. Sitä paitsi Olafille on jo todettukin, että joskus poikkeuksesti on jokin mainittu. 9.4. asetuksessa muuten, nykymuodossaan, ja sitähän ei muutetakaan, edellyttää, että tehdään sisäinen tutkinta, jos on hyödyllisiä asiakirjoja, ne lähetetään asianomaisen virastolle tai toimielimelle. Ei siis ole kyse pelkästään siitä, että komissio saa niitä, vaan että jokainen toimielin, elin, virasto saisi. Miksi? Siksi, että ei ajatella, että jos ei tutkintoimi lähdetäkään, niin voi olla, että on hallinnollisia toimia, kun asioiden hoidon kohentamista. Voi olla, että siinä on jokin mielenkiinto kuitenkin olemassa, vaikka ei tutkintatoimiin lähdetäkään niin, että voidaan paremmin rahoitusta hallita. Se olisi kyllä vahinko, eikä ne ole ajateltukaan, että vaikkakaan ei ryhdytä toimiin, että se pannaan mappiin ö, ja sitten siitä ei tehdä mitään johdopäätöksiä, ei kun nimenomaan asetuksessa nykyisessä muodossakin on näin määrätty, ja tähän ei ole ajateltu muutoksia. Nimittäin vastoin kaikki toimielimet ja virastot tarvitsevat tietoa. Ei ole tästä levittämisestä kyse. Jos ajatellaan lopullisia kertomuksia, niin ne ovat kyllä luottamuksenalaista tietoa, salaista tietoa, ja sitä käytetään vain siinä, että voidaan rahoitusetuja valvoa. Kiitoksia, tämän halusin tehdä selväksi. Ja rouva, esittelijä lopuksi. Olen pahoillani, että minun täytyy vielä palata tähän asiaan. Tämä on nyt lausunto numero viisi, jonka lukemista kehotan, jota kehotan kaikkia jäseniä lukemaan. Valvontakomitea viittaa siinä 38 tutkinnon tapaukseen. Nämä ovat siis äh, tapauksia, joiden käsittely on tutkinnon on päättynyt äh, ja ja lausunnossa todetaan, että nimet ovat nähtävissä ja että siellä on hyvin kattavia tietoja, jotka antavat selkeitä viitteitä siitä, kuka on ollut eh, ilmiantaja. Jotenkin selvästi kuka on ollut kysymyksessä. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia, tosiasia, että komissio ja kaikki muutkin saavat nämä asiakirjat. Silloin pitäisi kenties muistaa, mikä on historia. Olafin ja komission välillä on tällainen selvityskeskusmenettely. Tätä on pyydetty, mutta vasta sen jälkeen se siis komissio sitten suojautuu sen taakse, että otti myöskin muut toimijat mukaan. Mutta jos nyt tiedetään, miten tätä hoidetaan ja miten tämä toimii, niin totta kai on selvää, että tämä pääasiassa koskettaa komissiota. Minä toivon, että meillä on yhteinen intressi, joka on se, että saamme vinkkejä ja että näitä vinkkejä äh, seurataan. Mutta ilmi, jos ilmiantajia suojellaan yhä vähemmän, heilloin heitä myöskin on yhä vähemmän, mikä on ymmärrettävää, koska EUn toimielimissä tällainen ilmiantaminen on muuttunut vaaralliseksi asiaksi, joten meille on hyvin tärkeää näiden henkilöiden suojeleminen. Joten joka tapauksessa valvontakomitean kanssa halusin puhua tästä asiasta vielä kerran, koska valvontakomitea pitäisi itse kutsua keskustelemaan tästä asiasta, koska tämä on hyvin tärkeä kysymys, joka liittyy pitkälti taloudellisten etujen suojelemiseen. En nyt tässä suinkaan halua kyseenalaista, mitä teette, mutta meille on tärkeää tietää, mitä on tapahtumassa. Valvontakomitea sanoi, että tässä järjestelmästä rikotaan äh, tiedon suojan periaatteita, koska välittää tietoja voidaan katsoa, tehdä johtopäätöksiä, jotka vaikuttavat järjestelmästi siihen, miten voidaan suojata taloudellisia etuja. Ja tämä järjestelmän eteenpäin, <clears throat> asiakkaiden eteenpäin antaminen on ongelma. Huomenna on kello yhdeksän kokous, ja minä tulen minä tiedän järjestelmällisesti kaikki sunnuntai aamuni <clears throat> Brysselissä Milaan on te. Minä en muita ystäviä enää tarvitsekaan. Minulla olisi kuitenkin tärkeää, että mahdollisimman pikaisesti pääsisimme eteenpäin tässä asiassa koko asetuksen osalta. Merci. Äh, Kiitos Ingeborg näistä päätössanoista. Kukaan ei halua puheenvuoroa, niinpä voimme päättää kohdan viisi käsittelyn. Kuusi on lykätty, koska esittelijä kollegamme Bart Stas ei ole paikalla. Jos kukaan ei halua mitään puhua, ei halua, niin me keskeytämme kokouksen kello 15 asti, jolloin jatkamme samassa salissa. No, à la prochaine réunion, le...